Dear colleagues and honorable guests. Hyvät kollegat, arvon vierat, minulla on suuri kunnia olla täällä tänään puheenjohtajana, kun käsittelemme eh, sähköisiä todistusaineistoja. Eh, komissiohan on ehdottanut 2018 eh, huhtikuussa niin sanottua e-todistusaineistopakettia. Kyse on asetuksesta, joka käsittelee eurooppalaista esittämis- ja säilyttämismääräystä rikosasioissa ja direktiiviä, jossa asetetaan yhtenäiset säännöt, kun nimitetään mm, laillisia edustajia, kun kerätään todistusaineistoa rikosoikeudenkäynneissä. Ja tässä kyseessä on asetus, ei siis direktiivi, ja tällä tavoin Euroopan, esittäm- Euroopan esittämismääräys antaisi mahdollisuuden oikeusviranomaisille jäsenvaltioissa saada sähköisiä todistusaineistoja suoraan palvelun tarjoajalta tai sitten sen edustajalta toisessa jäsenvaltiossa ilman, että toinen jäsenvaltio saa tietoa tai on osallisena tässä menettelyssä. Ja vastaus pitää antaa kymmenen päivän sisällä ja kirjallisessa tapauksessa kuuden tunnin sisällä. Ja tällä tavoin eurooppalainen säilyttämismäärä määräys antaa oikeudelliselle, oikeusviranomaiselle jäsenvaltiossa mahdollisuuden vaatia sitä, että palvelun tarjoaja tai sen edustaja toisessa jäsenvaltiossa säilyttää tiedot, tiedot, tiedot. Ja kyseessä on tätä seuraava pyyntö tuota, tätä tietoa. Tämä oli kyllä varmasti kaikista pisin lause, jota olen täällä sanonutkaan. Ja tässä direktiivi täydentää puiteistoa, joka on asetuksessa ja äh, siinä otetaan käyttöön vaatimukset, äh, jotka liittyvät äh, siihen, että nimetään palveluntarjoajia näissä asioissa. Useimmiten nämä keskustelut tällä hetkellä keskittyvät asetukseen ja Itävallan puheenjohtajakaudella tarkoituksena on pyrkiä yleisnäkemykseen parlamentissa meillä on useita tiedotustilaisuuksia ja tänään pidetään nyt sitten kuulemistilaisuus, jossa selitetään asiaa laajemmalle yleisölle ja näin varmistumme siitä, että kaikki osapuolet ovat tietoisia. Komissio otti esiin muun muassa, että uusi järjestelmä äh, tekisi äh, tai saisi aikaan sen, että on helpompaa, nopeampaa lainvalvontaa ja oikeusviranomaisille saada eh, sähköisiä todistusaineistoja, joita tarvitaan, kun tutkitaan eh, rikollisia eh, rikoksia ja terroristeja. Siitä huolimatta tutkijat ovat ottaneet esiin monia oikeudellisia kysymyksiä, jotka liittyvät tämän välineen lisäarvoon myös kysymyksiä nykyistä järjestelmästä, miten se toimii käytännössä, miten voidaan tulkita artiklaa 82 ja suhteellisuus myös kansalliset standardit. Tässä siis vain muutamia. Kun katsotaan sitä, miten tärkeä asia on, todistusaineisto saattaa olla tulevaisuudessa ainut todistusaineisto, mitä on silloin, kun se korvaa muun, todi, muut todisteet. On tärkeää, että saadaan riittävästi tietoa eri osapuolille, perusoikeusosapuolille, muun muassa on tärkeää, että katsotaan asiaa myös tietosuojanäkökulmasta. Hyvät kollegat, modernin teknologian aikana. Tärkeä kysymys on tietosuojakysymys ja sähköinen, sähköiset todisteet ovat näin ollen hyvin ajankohtaisia. Me tiedämme, että tässä ollaan risteyksessä, jossa on mukana lainvalvonta ja uudet teknologiat. Tämä on tullut esiin myös äskeittäisessä oikeuden päätöksessä ja eh, kyse on ollut nimenomaan eh, oikeudellisista takeista ja eh, oikeudesta yksityisyyteen. Ja kyseessä ovat myös uudet haasteet, jotka liittyvät terrorismiin. Niinpä voisin sanoa vielä paljonkin lisää, mutta en aio tehdä näin. Annan mahdollisuuden esittelijälle puhua. Meillä on merkittäviä vieraita täällä myös paikalla. He voivat selittää lisää tästä mm, tärkeästä kysymyksestä. Toivotan tervetulleeksi kaikki vieraat. Meillä on kolme paneelikeskustelua tässä esityslistalla ja jokaisessa on 10 minuutin puheenvuoroja ja sen jälkeen on kysymykset ja vastaukset. Ensinnäkin ähm, annan puheenvuoron esittelijälle, joka on Birgit Sippel tässä asiassa. Äh, hän on hyvin kokenut esittelijä tässä nimenomaisessa kysymyksessä. Tietenkin on äh, uraa uurtava Birgit Sippel seuraavaksi siis voi käynnistää tämän kuulemistilaisuuden. Much, Claude. Kiitos oikein paljon Claude. Hyvät kollegat ja tietysti arvon vieraat. Minulle on suuri ilo ja oikein paljon odotan kaikkea sitä, mitä te tulitte sanomaan. Minun on täällä paikalla. Olen mukana tässä lainsäädäntömenettelyssä koskien sähköistä todistusaineistoa. Varjoesittelijöistä on suurensa myös paikalla ja myös muita mepejä joita tämä asia kiinnostaa. Tämä kuulemistilaisuus todellakin mahdollistaa tiedon keräämisen, jos ajatellaan kaikkia niitä eri kysymyksiä, jotka tulevat esiin, kun puhutaan eh, sähköisen todistusaineiston esittämistä ja säilyttämistä, niin kuin puheenjohtaja sanoi. Minä haluaisin tässä mielessä kiittää myös niitä kollegoita, jotka ovat tehneet ehdotuksia mahdollisiksi puhujiksi. Tämän päivän kuulemistilaisuus ei ole ensimmäinen kerta, kun tätä komission ehdotuksen sisältöä käsitellään päinvastoin. Meillä on jo paljon sisäisiä kokouksia, on ollut eh, komission kanssa ja myös eh, oikeuden asiantuntijoita, on ihmisoikeustuomioistuimen edustajia ja myös eh, on ollut jotain paljon tarjoajia ja varmasti minä ja muutkin varjoesittelijät ovat käyneet paljon eri kahdenvälisiä kokouksia siirryhmien kanssa, kuten esimerkiksi poliisin tai syyttäjänviraston kanssa. Tämä mm, todistusaineiston esittäminen ja säilyttäminen on tärkeä asia, jos tehdään rikosoikeudellista yhteistyötä ja sen tulevaisuus jatkossa vielä lisääntyy rajat ylittävissä yhteistyövälineissä. Ja koska sähköinen todistusaineisto on niin nopeasti muuttuvaa, koska se on yhä tärkeämpää tutkimuksissa, niin ymmärrän, että komissio haluaa parantaa rajatunutta yhteistyötä ja nopeuttaa sitä. Mutta nämä ehdotukset, jotka ovat nyt esillä, olisivat todella uudenlaisia. Jos ajatellaan yhteistyötä rikosasioissa, on tähän asti ollut vastavuoroisen tunnustamisen välineitä, mutta tämä on aina aikaisemmin ollut kahden tai useamman jäsenvaltion oikeuslaitosten välillä. Esimerkiksi jos ajatellaan eurooppalaista tutkintamääräystä, on hienoa, että edustaja Mello, joka tässä oli esittelijän paikalla, niin tässä yhteydessä esitetään, että automaattisesti voitaisiin nämä määräykset eh, tunnistaa hyväksyä eh, naapurivaltiossa tai jopa kauempana viranomaisille annettaisiin tuossa valtiossa tietoa ainoastaan, jos kyseisen maan palveluntarjoaja ei vastaisi määräykseen. Tämä uusi toimintatapa tuo sille monimutkaisia kysymyksiä, jotka koskevat perusoikeuksia ja menettelytavallisia Eh, varmuustoimia. Ja jos ajatellaan tämän asian arkaluonteisuutta, niin voidaan jopa epäillä oikeusperustan mm, oikeanlaisuutta. Tarvitaan tietysti lain täytäntöönpanon välineiden ja ihmisten perusoikeuksien turvaamisen välille tasapaino. Niin kuin tässä on sanottu, ehdotuksen pohjalta esittämis- ja säilyttämismääräykset toisen maan palveluntarjoajien toimesta pitäisi automaattisesti hyväksyä. Ja tämä koskee myös eh, metatietoja ja sisältötietoja ja muita arkaluontoisia tietoja mutta jos ainoastaan metatietoa ajatellaan, niin jo sen avulla voidaan aika hyvin eh, saada paljon tietoa ihmisen elämästä ja hänen intimistä ajatuksistaan, kehen pitää yhteyttää, missä hän käy, minkälaisia elämäntapoja hänellä on, mitä hän eh, lukee tai katsoo internetistä ja paljon muutakin. Eli nyt kun halutaan nopeuttaa yhteistyötä tällaisin eh, oikoteinin pitää varmistaa, että meidän perusoikeutemme eivät kyseenalaistu. Tämän sanottuna toivottavasti tämänpäiväinen keskustelu koskien todistusaineistoa antaa ajatuksia siitä, minkälaisia käytännön välintä tarvitaan. Pitää miettiä olemassa olevia välineitä ja kuinka paljon saadaan lisäarvoa, kuinka paljon sitten puututaan ihmisten elämään ja sitten kuinka suhteellisia nämä uudet ehdotukset ovat. Tässä tulee sille myös hankalia oikeudellisia kysymyksiä, kuten mm, perussopimusten eh, rikosoikeudellisuus oikeudelliset säädökset ja se, minkälaisia rajoja on sähköisen tiedon keräämiselle. Ja jos ajatellaan myös ekstraterritoriaaliselle tai territoriaalista täytäntöönpanoa ja jos ajatellaan sitten menettely tavan varmuutta ja että ei ole yhteisiä standardeja. Ja sitten on myös käytännön kysymyksiä. Esimerkiksi ajatellaan palvelun tarjoajien kykyä tarkistaa, ovatko määräykset autenttisia ja myös laillisia. Toivottavasti tänään saadaan lisää tietoa, jotta voidaan sitten tehdä rationaalisia eh, poliittisia päätöksiä tietoon pohjautuen. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi annan puheenvuoron professori Bösille, joka tulee Bonnista, Friedrich Wilhelm yliopistosta. Hän on valmistellut, hän esittelee tutkimuksen, joka käsittelee komission esityksen arviota. Tämän on tilannut Euroopan parlamentin kansalaisten oikeuksien perus oikeuskysymysten yksikkö. Kiitos. Much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Yritän tässä nyt 10 minuuttiin tiivistää tutkimukseni tulokset. Aika kunnianhimoinen tavoite, mutta teen parhaani. Esitykseni jakaantuu kolmeen osaan. Ensinnäkin komission ehdotuksen sisältö, sitten sen tuoma lisäarvo ja lopuksi sitten mahdolliset vaihtoehdot ja tapa edetä eteenpäin. Kun ajatellaan komission ehdotusta sähköisestä todistusaineistosta, niin siitä huolimatta, että sähköinen todistusaineisto on hyvin laaja käsite, komissio puhuu tässä palveluntarjoajien keräämästä ja säilyttämästä tiedosta. Tämän tiedon saamisen suhteen korvataan olemassa olevat määräykset rajat ylittävästä yhteistyöstä uudella yhteistyöllä yhtäältä lainvalvontaviranomaisen ja toisaalta palvelun tarjoajan välillä eri jäsenvaltioissa. Ehdotuksessa luodaan kaksi uutta yhteistyövälinettä, eli eurooppalainen esittämis- ja säilyttämismääräys. Nämä määräykset tulevat määrävän jäsenvaltion toimesta ja palveluntarjoajan velvollisuus on kunnioittaa tätä määräystä, jos ei näin tee niin jäsenvaltion viranomaiset, joiden alueella palveluntarjoaja sijaitsee, tulevat toteuttamaan tämän määräyksen. Ja kun puhutaan erityisesti tutkintamääräyksestä ja uudesta järjestelmästä, niin toisen jäsenvaltion tulo ei enää ole tarpeellinen tai tarkemmin sanottuna tulee olemaan tarpeellinen vain siinä tapauksessa, että palveluntarjoaja ei tee yhteistyötä määräyksen puitteissa. No mitä lisäarvoa tämä uusi malli nyt sitten tuo mukanaan, kun verrataan sitä tämänhetkiseen käytössä olevaan rajat ylittävään todistusten keräämismalliin, niin se luo uusia mekanismeja, suora yhteistyö siis lainvalvontaviranomaisten ja palveluntarjoajien välillä eri jäsenvaltiossa, eli uudet säännöt säästävät aikaa ja resursseja. Tämä nyt on ihan ilmeistä. Nämä uudet puitteet eivät kuitenkaan täysin pääse yli siitä, että sähköisen todistusaineiston esittämis- ja säilyttämismääräykset ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa. Tilanne on sirpaloitunut ja jäsenvaltiot itse päättävät siitä, miten esittäminen ja säilyttäminen toteutetaan. Tähän ei siis puututa. Ja kun puhutaan rajat ylittävästä tiedon saannista, niin tässä edelleen puhutaan määräyksen antavan jäsenvaltion laista, olemassa olevista, käytössä olevista laista ja osittain sitten esimerkiksi kun puhutaan koskemattomuudesta ja etuoikeuksista, niin toisen jäsenvaltion määräykset ovat komission ehdotuksen mukaan voimassa. Onko puutteita sitten? Kun katsoo, katsoo komission ehdotuksen puutteita, niin kaksi suur, suurempaa aihetta tässä syntyy. Nimittäin alueellinen itsemääräämisoikeus ja koskemattomuus ö, yhtäältä. Ja sitten tietenkin ö, tämän Lisäksi perusoikeudet, niiden kunnioittaminen, kun puhutaan sitten sellaisista palveluntarjoajista, joiden tiedot säilytetään Euroopan unionin ulkopuolella, niin tällöin kyse on sitten valtion tasoisesta ja myös kansainvälisestä yhteistyöstä, kun ajatellaan vaikka Yhdysvaltain Cloud Act-lainsäädäntöä. Ja nämä ehdotukset, niiden ei voi väittää olevan kansainvälisen lain vastaisia, mutta komission ehdotukset saattavat vaikuttaa kielteisesti kansainvälisen yhteistyön puitteisiin, kun puhutaan yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa. Ja tässä saattaa hyvinkin käydä niin, että syntyy konflikti eri tuomiovaltojen välillä. Ja kun ajatellaan juuri tätä palvelun ja tiedon toimittamista, niin tämä saattaa kyllä niin tiedon tarjoajille, tarjoajille kuin käyttäjillekin aiheuttaa tiettyä laillista epävarmuutta. Ja sen valtion tai valtion itsemääräämisoikeus tulee luonnollisesti ottaa huomioon palveluntarjoajan kotipaikka, siis perusoikeuksien suojeleminen valtion alueella kuuluu sen toimivaltaan ja alueellisen koskemattomuuden suhteen. Tässä kyllä ehdotus menee huomattavasti pidemmälle kuin tähän asti käytössä ollut vastavuoroinen tunnustaminen, johon esittelijä juuri viittasi. Ja tiettyjä epäilyksiä on, että seut 82 artiklan riittävyydestä oikeusperustaksi ehdotukselle. Perusoikeudet, todella sitten seuraava huolenaihe. Ehdotettu mekanismi ei tarjoa perusoikeuksille soveltuvaa suojelua. Kansainvälinen yhteistyö rikosoikeusasioissa nojautuu yhteisiin määräyksiin. Ajatellaan vaikkapa eurooppalaista tutkintamääräystä, tietyt yhteistyöesteet halutaan poistaa ja perusoikeudet liittyvät näihin hyvin tiiviisti da, sisältödataa ja siirtodataa tulee toimittaa mutta tässä ei oteta huomioon molempien jäsenvaltioiden määräyksiä, joten se jäsenvaltio, jossa määräys toteutetaan, sen jäsenvaltion määräyksiä tai lakeja ei tarvitse perusoikeuksien suojelun suhteen periaatteessa kunnioittaa. Ajatellaan vaikkapa määräyksen antavaa jäsenvaltiota, ajatellaan nämä erilaisia etuoikeuksia ja koskemattomuutta, niin palvelun tarjoaja ja tai määräyksen antanut jäsenvaltio eivät kumpikaan pysty varmistamaan tehokasta perusoikeuksien suojelemista siinä jäsenvaltiossa, jossa määräys toteutetaan. Toimivallan siirtäminen toimeksiantavasta jäsenvaltiosta määräyksen toteuttavan jäsenvaltioon vaikuttaa luonnollisesti oikeuden käyttöön, koska itse asia toteutetaan toisessa jäsenvaltiossa ja data faktaa tai tietoa ei itse asiassa suojella siinä jäsenvaltiossa, joka määräyksen toteuttaa palvelun tarjoajan oikeussuojakeinot menettelyn puitteissa eivät ole kattavat koska määräyksen antaneen jäsenvaltion oikeusistuimessa tarjoaja ei voi vedota päätökseen, vaikka määräyksen taustalla onkin tämän määräyksen antavan jäsenvaltion oikeuslaitos. Miten näihin mahdollisiin puutteisiin sitten voidaan vastata? Ensinnäkin tulisi uudelleen harkita sitä, miten voisiko eurooppalainen tutkintamääräys saada vaihtoehdon, kun halutaan nopea tiedon saanti, halutaan poistaa yhteistyön esteitä ja samalla turvata perusoikeudet. Mm, onko niin, että tehokkaamman yhteistyön ja tiedonvaihdon nimissä – maksettava hinta on liian korkea perusoikeuksien suhteen. Ja kun ajatellaan kyberrikollisuuskonferenssin toista pöytäkirjaa ja näin ollen määräyksiä, jotka langetetaan sellaisille palveluntarjoajille, jotka, jotka sijaitsevat kolmansissa maissa, niin ei saisi syntyä oikeudenkäyttöalueen ja palvelukiistoja tai konflikteja ja määräyksen antavan jäsenvaltion tulisi voida olla mukana myös tämän määräyksen täytäntöön panossa, kun ajatellaan, voitaisiin luoda jonkinlainen ilmoitusmenettely, notifikaatiomenettely, käsittely näiden jäsenvaltioiden tai näiden valtioiden välillä. Neljänneksi korkea suojelun taso oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alu, alueella tulisi ottaa huomioon ja erilaiset kynnykset liittyen erilaiseen dataan ja sen saamiseen. Tämän lisäksi tulisi huolehtia siitä, että molemmat jäsenvaltiot tarjoavat oikeussuojakeinoja. Palvelun tarjoajalla täytyy määräyksen antavassa jäsenvaltiossa mielestäni olla mahdollisuus vedota päätöstä vastaan. Kiitos. Kiitoksia. Menemme ensimmäiseen paneelikeskusteluun, jossa puhutaan nykyisissä, nykyisillä välineillä saatavista käytännöistä. Me otamme sitten kysymykset ja vastaukset, jotka liittyvät tähän tutkimukseen. Otamme ne nyt ja sitten mm, käsittelemme paneeli. Ja Sofi ensimmäiseksi. Kiitoksia kovasti tästä tutkimuksen esittelystä. Valitettavasti sitten pysty vakuutamaan, että tässä kaikki olisi hyvin. Tämä ehdotus on aihe, josta olemme keskustelleet useaan otteeseen ja vahvistitte vielä nämä huolemme. Minä itse en ole mitenkään kategorisesti ajatusta vastaan, jos saadaan aikaan yksi alue turvallisuuden vapauden, oikeuden, turvallisuuden alue, niin tämä pitäisi toimia, mutta suojan pitäisi olla myös eurooppalaisella tasolla ja tällä hetkellä, mitä tulee tietosuojaan, se ei ole ainut relevantti oikeussuoja. Tietosuoja on monessa maassa edelleenkin neuvoston päätökseen nojaava 2008 vuodelta, koska poliisidirektiiviä ei ole pantu. Minun kysymykseni kuuluisivat vaikka poliisidirektiivi olisi täytäntöön pantu kaikissa jäsenvaltioissa, olisitteko sitä mieltä, että se on riittävä vai oletteko sitä mieltä, että esimerkiksi komissiolla pitäisi olla mahdollisuus tuottaa tämän ehdotuksen lisäksi asetus tietosuojasta tällä alueella? Ja minkälaisia muunlaisia toimenpiteitä ne pitäisi ottaa käyttöön? käyttöön, jotta ähm, nämä ähm, puutteet saataisiin paikattua. Ja sitten ähm, täällä äh, salissa äh, on nähtävissä, että tämä ei ole pelkästään Euroopan unionin äh, kysymys, vaan kyseessä on sopimus Yhdysvaltain kanssa. Ja sellaistahan ei voida hyväksyä, että annetaan kolmannelle maalle suora pääsy tietoihin, joita säilytetään EU-ssa. Ehkä me voisimme todellakin koko tietosuojadirektiivin repiä tai asetuksen repiä. Mietin, että keskityttekö näihin asioihin, voisitteko näistä hiukan antaa lisävaloa? Sure. I mean, to be fair, it was a question. Suoraan sanoen tämä oli kysymys, joka tuli esiin myös Yhdysvaltain lähettilään kanssa, joten kiitoksia kovasti Pari nopeaa kysymystä, jos teille sopii. Ja se on Stenbergi. Und ich kann es auch ganz kurz... Kiitos, voin puhua ihan lyhyesti nyt äh, kollegani Sofi Entfeltin äh, kysymyksen kuultua. Niin äh, herra Böse, te puhuitte tästä eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä mahdollisena vaihtoehtona. Itsekin mietin, että miksi nämä määräajat, joita viranomaisille annetaan äh, vastausta varten, ovat suhteellisen lyhyet, kun taas palvelun tarjoajan vastattava varsin lyhyessä määräajassa. En tiedä, oletteko te oikea taho, jolta tätä voisi kysyä, mutta voisitteko tutkimuksenne perusteella ää, tarkastella näitä määräaikoja tai katsoa, että näitä määräaikoja tutkimuksia tutkintamääräyksen puitteissa voitaisiin lyhentää jopa huomattavasti. Kiitos. Thank you, Birgit. And Kat- Kiitoksia. Ja vielä Katerina Sinistä. Sì, grazie. Io desidero ringraziare il... Kiitos. Ensinnäkin kiitos herra Böselle tästä hänen analyysistään. Voin siihen aika pitkälle yhtyä, sillä hän on korostanut ainakin joitain meidän epäilyksiämme, vaikka on myös sanottava, että tämä ajatus näistä tästä sähköistä todistusaineistosta, niin sitä pitää kyllä miettiä lisää, jos ajatellaan rajat ylittäviä tutkimustarpeita, tutkintatarpeita. Ja mitä tulee sitten näihin herra Böösen mainitsemin ongelmiin, en niihin puutu ainoastaan tämän viimeisen kohtaan, eli tämä uudelleen arviointi, artikla 15. liittyen tähän esittämismääräykseen, eli se koskee sitä maata, missä palveluntarjoaja on, mutta jos tässä on jonkinlainen ristiriita kolmen maan lainsäädännön kanssa, niin haluaisin kysyä teidän mielipidettänne tästä, sillä tässähän pitää tehdä tällainen arviointi siitä, pystytäänkö tapausta kiertämään, niin periaatteessa tämä kuulostaa hyvältä, mutta se olisi oikeusviranomaisen vaikeasti täytäntöön pantavissa. Siinäkin tapauksessa tapauksessa, kun huomioidaan, että ei ole olemassa mitään Euroopan tasoista mustaa listaa esimerkiksi. Oletteko sitä mieltä, että tällainen arviointi on kansainvälisten periaatteiden mukaista? Kiitos. Uh, Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Ilmeisesti ei. Olkaapa hyvä, herra Böse. I think I'll start with the last question. Niin, kiitos. Voisin aloittaa tuosta viimeisestä kysymyksestä. Mainitsin palveluntarjoajalle oikeussuojakeinot ja sellainen annetaan myöntävästä jäsenvaltiosta. Se on rajoitettu vain tähän tilanteeseen. Ei ole mitään yleistä oikeussuojakeinoa mitä tulee sitten äh, ristiriitaisiin äh, etuihin, aivan lyhyesti sanoisin, että aika mm, vähän on mahdollisuutta kritisoida tätä, koska komissiolla on äh, tasapainoinen lähestymistapa, kun huomioidaan myös lainvalvontaintressit ja sitten myös toisaalta käyttäjien intressit. Tämä ei ole sellainen asia, jota painottaisin kritiikissä. Minun kritiikkini koskee sitä, että tämä on ainut tapaus, jossa äh, tarjotaan äh, oikeuksia keinoja äh, myöntävässä jäsenvaltiossa. Ja sitten oli kysymys vielä määräajoista. Suoraan sanoen nyt on huomioitava, että kun puhutaan tutkintamääräyksestä, eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä, Useimmissa tapauksissa ähm, ei kyse ole pelkästään siitä, että välitetään tietoa, vaan tieto on ensin kerättävä. Ja näin meillä on kaksi vaihetta ja äh, siinä saattaa olla jo syytä siihen, että on äh, vähän pidempi aika kuin äh, mitä annetaan yksityistoimijoille, joilla on jo tieto käytettävissään. Tässä on suunnilleen kaikki, mitä voin sanoa. Seuraavissa vaiheissa on paljon näitä toimijoita, jotka varmasti voivat kertoa käytännön kysymyksistä paljon enemmän. Ja sitten nämä ensimmäiset kolme kysymystä. Tietosuoja, niistä ensimmäisenä 2008 päätös ja uusi direktiivi Tämä puitteisto on melko tärkeä, mutta jos puhutaan siirtotietoihin pääsystä, nämä standardit eivät riitä ainakin minun tietääkseni jopa tämä uusi direktiivi, siinä ei ole määritelmää kynnyksistä kun ajatellaan tutkintaa, kun tavoitteena on sisältötiedon ja siirtotiedon hankkiminen. Jos halutaan saada aikaan yhtenäiset eurooppalaiset standardit, sitten ainut keino siihen on se, että hyväksytään direktiivi, joka liittyy rikosoikeudellisiin menettelyihin. Tämä on siis direktiivi ja sitten on muita ehtoja, joita pitää myös täyttää tällaisia menettelyjä varten, mutta tämä olisi oikeastaan ainut keino. Jos näin ei toimita, niin silloin aina on erilaisia kansallisia kynnyksiä eri jäsenvaltioissa siinä, joka antaa ja siinä, joka täytäntöön panee. Jos ei ole yhtenäistä standardia, niin sitten pitäisi olla ainakin vähintään tämä kaksi standardia. Minä en nyt ihan muista sitä toista kysymystä. Voitteko vielä auttaa minua? Threefold, Siinä oli kolme osaa siis. Eli tämä tietosuojan täydentäminen, tietyn tason täytäntäminen tähän jo osittain vasta sitten ja toisaalta mitä muuta pitäisi tehdä, että voitaisiin nämä puutteet poistaa ja sitten Yhdysvaltain kanssa olemassa oleva sopimus? Niin yksi asia, joka on hyvin tärkeä asia, annetaan mm, täytäntöönpano jäsenvaltiolle, ei pelkästään tiedote, vaan annetaan mahdollisuus jopa tehdä päätös, olipa kyse sitten vain kyllä tai ei muodosta. Jos nyt katsotaan, niin tämä oli minun ajatukseni juuri säännöksissä, kun puhuttiin Schengenin sopimuksesta. Siinä on hyvin yksityiskohtaiset säännöt, jotka liittyvät tähän nimenomaiseen kysymykseen, alueelliseen koskemattomuuteen, jäsenvaltioissa silloin, kun ulkomaiset viranomaiset ryhtyvät tutkintatoimiin tai pidätyksiin edessä määräaikaiseen. Tämä on niin tärkeä asia, että tässä pitäisi täytäntöönpano jäsenvaltiolla olla um, sana sanottavanaan. Jos katsotaan sopimusta, niin artiklassa 82 siinä noudatetaan aivan erilaista menettelyä, siis 89 kuin 82. Äh, tässä äh, noudatellaan äh, sitä, miten jaetaan eri jäsenvaltioiden välillä tehtäviä. Ja nämä ovat käsittääkseni nyt pääasialliset aiheet. Tietenkin pääongelma on se, että isot tekijät äh, ovat Yhdysvalloissa. Tarvitaan äh, uusi sopimus Yhdysvaltain kanssa tässä asiassa, muuten joudutaan ongelmiin. Olipa sitten äh, velvo- ristikäiset velvoitteet palveluntarjoajilla, mutta minulla ei siihen ole ratkaisua. There's MLATs. I mean, there are instruments available. Yeah, mutta onhan meillä välineitä olemassa. So, so it's turning into dialogue, I was saying. Niin, pahoillani, e, niin Emlat, hän puhui Emlatista. Voitte jatkaa. Yes. Um... Niin, e, nyt täytyy tunnustaa, että minulla ei ole mitään ratkaisua tähän tilanteeseen. Tutkimus liittyi enimmäkseen EUn järjestelmään Tietenkin siinä on tällaisia näkökohtia, mutta en tuo, tuohon asiaan puuttunut niinkään paljon. Kiitoksia teille kaikille kolmelle. Kiitoksia professori Böse. Varmasti tässä jatkossa eh, on mahdollisuus eh, lukea eh, tutkimus. Kiitoksia. Ja nyt menemme ensimmäiseen jaksoon. Siinä on eri toimijoiden kokemuksia nykyisistä välineistä. Pyytäisin kollegoita ensimmäisen paneelin keskustelijoita tulemaan tänne eteen. Voin esitellä teidät sitten, kun tulette tänne paikalle. Okay, so we're going to open the first part. Aloitamme siis ensimmäisen kuulemisen osion. Annamme ensimmäiseksi puheenvuoron Markus Hartmannille. Hän on yleinen syyttäjä ja verkkorikollisuusyksikön päällikkö Kölnistä. Sen jälkeen Peter Schneiderhan äh, Saksan äh, tuomariyhdistyksestä Jan Kerkhoffs. Äh, hän on Belgian yleisen syyttäjän toimistosta terrorivastaisesta yksiköstä. Toivotan teidät tervetulleeksi. Oikein hyvä. And Mr. Mitchell Ja herra Mitchell myöskin. Ensimmäiseksi no Niin, teillä on esitys valmiina. Tässä nyt sitten on tällainen herätys, kalvoesitys. Markus Hartman on yleinen syyttäjä ja äh, verkkorikollisuusyksikön äh, päällikkö äh, Kölnistä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin tänään kertoa teille käytännön tarpeesta, joka liittyy todella tähän hyvin tärkeän aiheeseen, josta tänään keskustelemme. Aloittaisin esittämällä kiitokset. Haluaisin esittää kiitokset, koska aihe, josta tänään täällä keskustelette, meidän käytännön toimijoiden kannalta on yksi kaikkein kiireisimpiä, ellei kaikkein kiireisin kysymys liittyen kansainväliseen yhteistyöhön sähköiseen tiedon alalla. Siksi minulle on toden totta suuri kunnia teille kertoa tietyistä käytännön kokemuksista ja samalla korostaa, kuinka tärkeää on asia hoitaa Euroopan tasolla yhtenäisesti. Ongelma liittyy nyt siihen, että kyberrikollisuuden alalla ei ole oikeastaan minkään näköistä menettelyä, joka kuuluisi yksinomaan kansallisen rikosoikeuden alaisuuteen. Tarkastelin vielä koko menettelyä rekisterimme, enkä löytänyt yhtään edes yksinkertaista menettelyä, joka jollain tavalla olisi liittynyt kuitenkin jonkinnäköiseen kansainväliseen yhteyteen tietojen saaminen palveluntarjoajilta tai yhteistyö muiden maiden lainvalvontaviranomaisten kanssa. Jotta voitte ymmärtää, mistä puhun, niin ihan pari sanaa kerron tästä omasta työpaikastani ehkä ihan lyhyesti. Eli Nordrhein-Westfalenin eh, yleisen syyttäjänä kyberrikollisuuden keskusyksikkö keskittyy erityisesti kyberrikollisuuteen. Lyhyesti sanottuna voidaan todeta, että meillä on 21 eh, syyttäjää, jotka ovat vastuussa 18 miljoonan eh, kansalaisen alueen kyberrikollisuudesta ja Saksan suurimmista yrityksistä useimmat, sadasta suurimmasta yrityksestä sada, ö, useimmat toimivat meidän alueellamme. Näin ollen meidän kyberrikollisuusyksikkömme on merkittävä ja myös hyvin kansainvälinen toiminnassaan. Yksi esimerkki ehkä. Tämä kertomus nettilehdestä viittaa yhteen tutkimukseemme, joka liittyi botnet-hyökkäykseen. Kyseessä on tällainen merkittävä hyökkäys, nettiverkkohyökkäys, jonka kautta voidaan toteuttaa esimerkiksi kiristystä tai ylikuormittaa verkkoja tai palveluja. Ja brittiläinen kansalainen, joka asuu Kyproksella, häntä syytettiin siitä, että tuntemattoman tahon pyynnöstä oli hyökännyt liberialaisen GSM-operaattorin Ähm, verkkoon ja koska äh, tässä meni joku hiukan pieleen, niin 100 000 saksalaista jäi ilman nettiyhteyttä. Ja toden totta, näin ollen ilman toimivaa kansainvälistä yhteistyötä ja ilman kansainvälisiä toimivia laillisia keinoja tällaisten rikosten tutkiminen on mahdotonta. On mukava saada kertoa teille, että yhdessä brittikollegojen ja kyproslaisten kollegojen ja monien muiden kollegojen kanssa saimme ratkaistua tämän rikoksen menestyksekkäästi. Mitkä olivat sitten menestyksen avaimet ja mitkä ovat menestyksen avaimet tällaisissa tutkimuksissa? No niitä on aika montakin, mutta muutama elementin voisin tässä nostaa esiin. Ensinnäkin kaikkein tärkein tekijä on nopeus. En voi kyllin korostaa sitä, että kyberrikollisuuden tutkiminen on binääriä. Se on yksi tai nolla, kaikki tai ei mitään. Eli onpa kyse sitten todistajasta tai itse rikollisesta tai kenestä tahansa hyvänsä, jos nämä tiedot onnistutaan poistamaan, niin sitten ne ovat poissa lopullisesti, eikä rikosta saada koskaan selvitettyä. Kyse ei ole päivistä tai viikoista, eh, jona aikana voisimme realistisesti odottaa, voimme toimia, ei vaan kyse on tunneista nämä botnetit, joihin äsken viittasin eh, esimerkin kautta, mutta ähm, muuttuvat kahden tunnin välein suunnilleen. Eli meillä on noin kahden tunnin ikkuna vastata palvelun tarjoajan pyyntöön metadatan ja viitedatan saamiseksi niin, että äh, tämä hyökkäys voidaan ratkaista. Jos emme etene kahden tunnin äh, ikkunan äh, sisällä, niin sitten tässä ei tulla onnistumaan. Sitten juna meni jo. Näin ollen äh, on äärimmäisen tärkeää, että voimme äh, toden totta luottaa äh, järjestelmiemme tehokkuuteen. Tästä jokunen esimerkki. Aivan ilmeistä on, että kyberrikollisuuskeskusyksikössämme olemme valmiudessa 365 päivää vuodessa kellon ympäri voidaksemme antaa oikeudellista apua, vastata avunpyyntöihin kollegoiltamme muista maista ihan Euroopan puitteissa. Kyberrikollisuus on rajat ylittävä ja tämä tehokkuus voidaan tehokkaimmin toteuttaa silloin, kun meillä on oikeudellinen perusta, joka on riittävä. Siksipä varmaan kannattaa nyt katsoa ihan käytännössä tilannetta oikeudellisella alalla Euroopassa tällä hetkellä. Monet asiat tällä hetkellä toimivat tarmalla alueella eurooppalaisen, eurooppalaisten syyttäjäviranomaisten yhteistyössä. Ja sitten ihan käytännön tasolla pyrimme löytämään ratkaisuja yhteistä puitteistoa, joka tarjoaisi meille oikeudellisen perustan toiminnallemme. Meillä ei ole, mutta käytännön kokemuksemme pohjalta menestyksemme mahdollisuudet olisivat huomattavasti paremmat, jos meillä tällaiset puitteet olisi. katsotaan olemassa olevia välineitä. Niin, tietenkin meillä on välineitä käytettävissämme, kuten yhteiset tutkimusryhmät. Meillä on nämä distributed verkostot Euroopan alueella. Meillä on tietenkin myös oikeusapusopimus. Nämä klassiset välineet kuitenkin tuovat mukanaan hyvin paljon byrokratiaa tehokkuuden ja nopeuden kanssa. Niillä ei ole mitään tekemistä. Ja tämän lisäksi, kun ajatellaan nämä erilaisia tarpeita, nyt puhun siis kyberrikollisuusyksikön kannalta, mutta kun ajatellaan kaikkia rikollisuuden eri aloja, niin sähköisten tietojen saatavuus kansainvälisellä tasolla on kaikessa rikollisuudessa nykyään kaiken A ja O. Ja tästä syystä, kun ajatellaan tämänhetkistä tilannetta, niin tietenkin hyvä yhteistyö eri televiestintäpalvelun tarjoajien kanssa on tärkeää ja tällaisen meidän kaltaisemme keskusyksikön etuna on se, että voimme näitä hyviä suhteita pitää yllä, mutta tämä yhteistyö, kun puhutaankin sitten vaikkapa amerikkalaisista palveluntarjoajista televiestintäalalla, niin yhteistyö onkin jo ihan toisenlaista ja perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Ja vapaaehtoisuusperiaate, vaikka yhteistyö olisikin ihan toimivaa, johtaa siihen, että kun ei ole velvollisuutta tehdä yhteistyötä ja toimintaa ja kaupallisuus, niin sitten ei tietenkään myöskään investoida mahdollisuuteen aina vastata oikeusapupyyntöön ajallaan nopeasti ja sujuvasti. Siksi katsommekin, että vapaaehtoisuus ei ole toimiva yhteistyön pohja, vaan tarvitaan sitovaa yhteistyömallia ja eh, yhteiset puitteet kyllä vahvistaisivat eh, laivanvalvontaviranomaisten ja oikeudellisten viranomaisten eh, toimintamahdollisuuksia huomattavasti. Luonnollisesti olen seurannut suurella mielenkiinnolla mm, keskustelua puolesta ja vastaan ja tietenkin voidaan puhua eri ehdotuksista ja niiden vaikutuksista. Näistä voidaan puhua pitkään ja hartaastikin. Yhdestä asiasta voin puhua esimerkiksi oikeusapu. Ja nyt ehdotus kyllä on sellainen, että käytännön toimijoita tulisi kuulla tiettyjä kysymyksiä on nostettu esiin ja tästäpä syystä Saisinko seuraavan kuvan? Kiitos. Niin, siksi ehkä ihan lyhyesti siitä, miksi ei vaihtoehtona ole suinkaan se, että nykymeno voisi jatkua kybertutkimuksissa, kun puhutaan digitaalisista sähköistä tiedoista, niin kyseessä on tietenkin aina ketju. Ja kun sitten oikeusapupyyntöjä joudutaan esittämään puolin ja toisin, niin ketju on varsin heikko joukko, eli hyvin usein kyllä joudutaan etsimään ihan äh, neulaa heinäsuovasta. Jos koko tämä äh, tutkintaketju on äh, ensinnäkin aukoton ja toimii nopeasti ja sujuvasti, meillä on mahdollisuus onnistua. Ja näin ollen toivoisin, että että jatkokeskustelussa voitaisiin ottaa huomioon, että tiedon vaihto liitto kaipaisi muitakin mahdollisuuksia kuin perinteinen oikeusapujärjestelmä. Hyvin usein, kun saamme oikeusapupyynnön, teemme ikään kuin peilikuvana vastaavan tutkimuksen omassa maassamme ihan siitä syystä, että että, että näin äh, tutkinta on huomattavasti kattavampi ja katsonkin äh, ja katsomme, että tältä osin äh, uusia välineitä tai uutta ehdotettua välinettä voitaisiin parantaa entisestään. Kaiken kaikkiaan lopputulemani on se, että tällä hetkellä ollaan vaiheessa, jossa vapaaehtoisuus ja oikeudellisten puitteiden puute ovat johtaneet tilanteeseen, jossa oikeussuoja on heikentynyt ja oikeudelliset menettelyt eivät suinkaan ole vahvalla pohjalla. Ja vaikka tässä nyt tarvitaankin keskustelua, niin meillä on erittäin hyvät syyt sille, että komission ehdotus, ehdotusta tuetaan ja ajetaan. Lopuksi ehkä vielä toteaisin, että joskus nopeasti muuttuvassa maailmassamme kannattaa ajatella ihan vanhanaikaista ohjelmointia. Aina ei ehkä kannata katsoa sitä uusinta ö, uutta mutta nykytilannetta voi parantaa hyvin monella tavalla. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. Kiitos kovasti, herra Hartmann. Erittäin hyvät kalvot, äh, ainakin tuo, missä näkyi työkalut. Ja äh, tätä pitäisi varmasti pitää tällaista kuulemista aamupäivällä. Siinä pysyisivät kaikki vähän äh, terävämpinä Kiitoksia vielä kovasti herra Hartmanille. Ja nyt annamme puheenvuoron Peter Schneiderhanille. Hän on Saksan tuomariyhdistyksestä ja hänen esityksensä nyt, olkaa hyvä. Vielen Dank, äh, dass ich hier für den Deutschen Richterbund Kiitokset äh, hyvät naiset ja herrat. Tosiaan puhun täällä Saksan tuomarien yhdistyksen lausunnon laatijana. Tässä kuulimme äsken äh, syyttäjäviranomaisen äh, Markus Hartmanin puheenvuoron ja olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä siitä, että rajat ylittäviä tutkimuksia varten tarvitsemme yhteiset oikeudelliset puitteet. Nyt kyse onkin sitten siitä, että onko komission ehdottama väline se oikea pelästyin jo, että että esittelijä Zippel on poistumassa, mutta hän ei suinkaan poistukaan salista. Halusin nimittäin vastata teille, arvoisa edustaja Sippel, miksi sähköisen todistusaineiston hankkimisen puitteissa tarvitaan yhteinen eurooppalainen väline? No, kyllä tämä olisi äärimmäisen tärkeää käytännön toimijoille. Nimittäin se, että oikeudellinen sirpaloituminen Budapestin yleissopimuksen pohjalta, eurooppalainen tutkintamääräys, keskinen oikeusapusopimus ja muut määräykset kun ovat aika kömpelö kokonaisuus. Sitten on tietenkin kysymys siitä, että kuinka paljon nämä tuomioistuimet aikaa tarvitsevat päätösten tekemiseen tällä hetkellä. Toteaisin, että kyllä tuomari tarvitsee sen ajan, kun tarvitsee päätöksen tekemiseen, mutta jos ajatellaan jäsenvaltioiden velvoitteita, niin esimerkiksi se, että tuomareita on valmiudessa, olisi valmiudessa, niin aika paljon voitaisiin voittaa tätä kautta ja viivettä välttää. Vaihtoehtona voisi ollakin sen pohtiminen, että voitaisiinko Euroopan tutkintamääräyksen puitteissa luoda erityismääräykset tätä esittämis- ja säilyttämiskysymystä silmällä pitäen. Kun jatkossa Äh, tällainen määräys annetaan ja se tulee täytäntöön panna, niin, niin ensinnäkin menettelyn äh, edellytykset ja olosuhteet äh, tulee ottaa huomioon, viitaten nyt siihen, mikä täällä jo mainittiinkin. Meillä ei ole eurooppalaisia oikeudellisia puitteita, meillä ei edelleenkään ole esimerkiksi toimivaltaan liittyen määräyksiä, jos kyse on rikoksesta toteuttaa, niin toki jäsenvaltiossa tai siis kansallisessa, kansallisvaltiossa tehdään päätös tutkimuksen käynnistämisestä ja syytteelle panosta. No sitten on tietenkin suhteellisuusperiaate. Esimerkiksi jos rikoksesta langitettava tuomio on alle kolme vuotta, niin miten toimitaan tällaisissa tapauksissa. Ja Meillä ei ole tällä hetkellä nyt Euroopan laajuisia määräyksiä. Tulisiko kuitenkin olla niin, että siis kyllähän nämä tuomioistuimet tekevät tietenkin työnsä kansallisella tasolla jatkossakin. Tämä on meille aivan keskeinen asia tässä asetuksessa. Tuomiovalta on kansallinen ja jos palvelun tarjoaja on tämän määräyksen kohteena. Ja kun mukana on monta eri valtiota, niin vaikutelma on nyt se, että edellytykset esittämismääräykselle kyllä ovat erittäinkin sirpaloituneet Euroopassa tällä hetkellä. No, kun palveluntarjoaja tällaisen määräyksen saa, Palvelun tarjoajan tulee muun muassa tarkastella, onko vaara väärinkäytöksestä taikka ilmeinen perusoikeusrikkomus kyseessä. Esimerkiksi siinä tapauksessa näin voi olla, että perustelut ovat puutteelliset jos perusteluja määräykselle ei palveluntarjoaja saa, niin äh, enpä sitten tiedä, onko palvelun tarjoajalla mahdollisuus tähän reagoida ja kantaa vastuu myös perusoikeusulottuvuudesta. Ongelma ei ole yksinomaan äh, syytetyn äh, oikeusturvasta ja mahdollisesta sen vaarantumisesta. Kyllä kritiikkiä esittäisin myös siitä, että että määräyksen täytäntöön pano voi vaarantua, koska voihan palveluntarjoaja sanoa, että väärinkäytös on syntynyt ja että palveluntarjoaja kieltäytyy täytäntöönpanosta siitä syystä, että perusoikeuksia rikottaisiin. Kyllä minä tuomarina katsoisin, että ei määräyksen kohde, eli siis tässä tapauksessa palvelun tarjoaja voi olla se taho, joka päättää mahdollisesta perusoikeusrikkomuksesta, taikka ei. En minä voi käydä tuomarina keskustelua palveluntarjoajan kanssa siitä, haluaako palveluntarjoaja määräyksen täytäntöön panna vai ei. Tällä voi olla erilaisia teknisiä esteitä, mutta kyllä oikeuden määräys on täytäntöön pantava. Palveluntarjoajan on se tehtävä, ei palveluntarjoaja voi tällaista kyseenalaistaa. Eli mielestäni koko tämän asetusehdotuksen heikkous on siinä, että ensinnäkin eh, perus, eh, palvelun tarjoaja eh, on perusoikeuksien suojelija, vaan myös siinä, että palvelun tarjoaja voi kieltäytyä oikeusistuimen määräyksestä, joten kun puhutaan vaikkapa tästä keskinäisestä oikeusapusopimuksesta ja sen vapaaehtoisuudesta, tässä oikeastaan vain teeskennellään, että tämä olisi velvoittavaa. Palveluntarjoaja voi aina kieltäytyä palveluja, tietojen toimittamisesta, jos katsoo perusoikeuksia rikottavan. Tämä ulottuvuus on kyllä korjattava. Ja minkä lainsäädännön, minkä maan lain ja lainsäädännön mukaan tämä ulottuvuus ja mahdollinen rikkomus sitten sitten tulee tarkastella ja minkä lain mukaan senkö maan, jossa toimitaan vai määräyksen antavan maan. Joten tässä on epäselvyyttä. Tulee myös korostaa sitä, että näiden määräysten on voitava tapahtua myös salassa, koska siinä tapauksessa, kun kohde saa näistä tiedon, tutkimus saattaa vaarantua aivan täysin ja ainakin vaikeutua huomattavasti. Toisaalta, kun kohde ei tiedä, että hänen oikeuksiaan mahdollisesti rikotaan, perusoikeuksia rikotaan, niin hän ei myöskään täältä voi puolustautua. Ja näin ollen tällaisten salassa pidettävien toimien suhteen Saksan lainsäädännössä on omat määräyksensä. Mitä vastaavia määräyksiä en tästä ehdotuksesta löydä? Eli artiklassa 17 on ihan mielenkiintoinen ratkaisumahdollisuus. Ja kysymys nyt onkin siitä, että voiko tällainen menestyä, voiko tällainen toimia sitten, kun tiedot on annettu. Ne ovat mukana tutkinnassa ja jälkikäteen havaitaan, kun syytetty sitten tietää, että hänen tietonsa on toimitettu eteenpäin ja hän etsii oikeussuojakeinoa, niin mitenkä nämä väär, väärin perustein toimitetut tiedot sitten voidaan esimerkiksi poistaa tutkinta-aineistosta, todistusaineistosta – Tästäkään ei ole minkäänlaista mainintaa asetusehdotuksesta. Sitten vielä suhteet kolmansiin maihin. Kyllä tällaiset kansainväliset puitteet ja sopimukset on luotavaa oikeudellisten viranomaisten yhteistyössä tai sitten klassisesti huolehdittava siitä, että määräys toteutetaan yhteisten sääntöjen pohjalta, mutta ei paikallinen tuomioistuin voi tehdä tällaista päätöstä. Se olisi aivan, aivan liian vaikea tehtävä sille. Niin, eli kyllä tässä monia kysymyksiä asetusehdotus on nostanut esiin täysin myönteisesti suhtaudumme palveluntarjoajan velvollisuuteen toimittaa tiedot missä tahansa päin maailmaa ne sitten sijaitsevatkaan. Ja näin tämän täytyy olla, palveluntarjoajien täytyy tiedot toimittaa, muuten ne mm, tietoja ei käyttöön saada. Mutta kysymys on nyt enemmän siitä, voitaisiinko tämä hoitaa ehkä Euroopan tutkintamääräyksen puitteissa, eli siihen sisältyvässä määräyksessä, koska tämän asetusehdotuksen heikkouksista mielestäni merkittävin on tämä palveluntarjoajan merkittävä rooli. Ja tällaisenaan sitä ei mielestäni voida jatkaa. Kiitoksia. Thanks, Mr. Schneiderhan. And... Kiitoksia kovasti, herra Schneiderhan. Ja varmasti kaikilla on nyt ensimmäiselle kahdelle puhujalle paljon kysymyksiä. Siihen voidaan palata myöhemmin, mutta huomaan tässä, että meidän seuraava vieraamme haluaa jo innokkaasti antaa omat näkemyksensä asioista. Annan puheenvuoron sille Jan Kerkhoffsille, joka on Belgian syyttäjän virastosta neuvostosta ja sen äh, terrorin vastaisesta yksiköstä. Teillä on 10 minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. Onko esityksenä siellä valmiina ehkä? Onko täällä herra Kerkopin esitys valmiina? Kiitos oikein paljon. Kuten havaitsitte aivan oikein, hyvä puheenjohtaja. Minäkin innokkaan odottelen tällä puheenvuoroani, koska tämä asia kiinnostaa minua kovasti, koska minä olen eh, Belgian syyttäjän virastossa mm, töissä. Minä olen kyberrikollisuuden ja terrorismin kanssa tekemisissä päivittäin aika laajalti. Ja Ehkä sitten seuraava kuva sieltä. Itse asiassa 17. huhtikuuta 2018 olin aika tyytyväinen, kun työkalupakkiimme esitettiin uusia työkaluja, jos näin voisi sanoa. Ja sitten seuraava kuva. Ja siitä tuli jotenkin sellainen tunne, että kyllä tämä onnistuu, että tämä on pieni askel ihmiselle, mutta suuri askel ihmiskunnalle. Jättäkää huomioimatta tuon kuvan lippu pyytäisin, mutta ehkä Euroopan unioni voisi olla ensimmäinen, joka sitten sinne pilveen laittaa lippunsa eikä kuun kamaralle. Mutta olemme kuitenkin aika tyytyväisiä, koska nämä ehdotukset todellakin tulevat tarpeeseen. Me olimme pyytäneet välineitä joilla voitaisiin nimenomaan huomioida digitaalisen todistusaineiston ominaispiirteet, eli pitää toimia nopeasti, jotta todistusaineisto voidaan säilyttää. Ja yhdessä muiden läsnäolijoiden kanssa minäkin olen hyvin huolestunut näistä turvatoimista ja myös Eh, yksityisyyden suojasta. Minä olen vannonut yksityisyyden suojan. Tämä on minun päivittäinen tehtäväni. Minä olen ikään kuin kirurgi, jonka pitää joskus eh, ihminen parantaakseen leikellä. Eli tarvitsen siis tämän leikkausveitseeni, muuten siitä leikkauksesta ei tule hyvää lopputulosta. Ja sitten seuraava kuva. Jos mietitään sitten tosiasioita, halusin tähän vähän paneutua, koska joskus tulee sellainen tunne, että tuntuu ikään kuin siltä, että ihmiset tarvitsevat suojaa minun kaltaisiltani ihmisiltä. Ja mielestäni tämä ei välttämättä ole juuri niin, että kaikkien pitäisi tällaisista olla huolestuneita, sillä tällä hetkellä – on paljon internetpalveluntarjoajia, joilla on suuret määrät dataa, ei koskaan olisi tarpeeksi edes eh, paperia, jotta näitä varten voitaisiin pidätysmääräyksiä laatia. Ihmiset antavat näiden yksityisten yhtiöiden käyttää tietoja, ja meidän pitää olla hyvin varovaisia siinä, miten me toimimme tässä yhteydessä esimerkiksi, että Yhdysvallat päästettäisiin meidän tutkinta-alueellemme. Tämä minua kovasti epäilyttää. Minusta yksi pöydällä olevien ehdotusten saavutus on se, että ehkä voisimme pyrkiä saman jotkut toimijat toimimaan eurooppalaisten standardien mukaan, eli tietosuojaa Eh, normiston mukaan tai Euroopan alueen lainsäädännön mukaisesti. Ja sitten seuraava kuva. Meidän pitää muistaa, että yksityisyys ei aina kaikkia huoleta. Se huolettaa minua ja teitä, mutta pitää muistaa, että yksityisyys on myös tuote, jos on todella tyytyväinen siihen, että Googlein mak- käytöstä ei tarvitse maksaa, johtuu siitä, että ihminen itse, joka Googlea käyttää, on se tuote. Tämä pitää pitää mielessä ja pitää olla mm, toimia, jotka tätä tasapainottavat, mutta ei kuitenkaan pidä ajatella, että tällaisella rikospaikalla, tämähän on yksi valtava virtuaalinen rikospaikka, niin ei pidä viedä meiltä mahdollisuuksia – ajatakaa niitä, jotka internetissä todella pahoja tekevät. Eli pitää olla todella tärkeää, että me voimme pystyä pyytämään tietoa näiltä yhtiöiltä, koska se on jo sinänsä rikospaikka, pilmimpää asiasta tai emme. Ja sitten seuraava kuva. Ja tässä on vähän niin kuin tämä tilanne, jossa joudumme olemaan tuossa, on kuvassa herra todistusaineisto, joka pitää Eh, kädestä kovaa kiinni ja sitten tämä lain täytäntöön rouva, joka joskus vähän unohtuu tässä kuviossa. En nyt halua, että tämä tuntuisi liian mahdottomalta, mutta tässä tilanteessa pitää kuitenkin toimia. Meillä on toisaalta internetyhteyksien nopeus ja sitten meillä on eh, datan ja yhteydenpidon volatiliteetti ja sitten toisaalta meillä on lain täytäntöpäinen kyky eh, saada nämä tiedot käyttöönsä. Ja seuraava kuva. Jos ajatellaan eurooppalaisen esittämismääräyksen tarvetta, no tässä on kuva minun Eh, hyllystäni omassa toimistossani näitä mappeja siellä on tämän verran. Jos haluatte, niin voitte tulla käymään. Voitte sieltä ottaa jonkun mapin ja etsiä sieltä sellainen mappi, johon ei olisi dataa kaivattu ja tarvittu dataa todella nopeasti. Seuraava kuva. Tästä tässä edutuksessa on kyse, eli suora yhteistyö internetpalvelun tarjoajien ja oikeuspalvelun välillä. Oikeudellinen edustaja EU:ssa myös Yhdysvalloissa toimivilta mm, palveluntarjoajilta kymmenen päivän kuluessa pitää antaa vastaus ja kuuden tunnin kuluessa silloin, kun kyseessä on kiireellinen tapaus. Eli tässä näkyy, miten tämä toimii ja itse asiassa suhtaudumme hyvin optimistisesti siihen, että voi olla mahdollista pyytää tietojen siirtämistä suoraan internetin palvelun tarjoajille ja sehän etu tästä ajatuksesta on. Onko tämä sitten uusi ajatus? Aikaisemmin täällä sanottiin, että tämä ajatus on ihan upo uusi, mutta ei se ole täysin upo uusi. Eh, jos ajatellaan tätä transaktiotietoja, sisältötietoa ja pääsytietoa, niin se on uutta. Mutta jos ajatellaan näitä mm, perustietoja, niin meillä on vuodesta 2001 alkaen Budapestin yleissopimus, jonka mukaan tämä eh, tietojen mm, tilaajan perustieto on kyllä ollut voimassa, siis nyt jo 17 vuotta. Nyt on noin 60 maata, jotka ovat ratifioineet Budapestin yleissopimuksen. Kaikki Euroopan maat ovat tämän tehneet. Eli tässä vaiheessa on jo olemassa yleissopimukseen pohjautuva mahdollisuus saada palvelun tilaajan tietoja toisesta maasta suoraan Eli itse asiassa tämä ehdotus menee vain vähän pidemmälle ja lähdetään liikkeelle tästä samasta periaatteesta, joka on jo ollut tietyssä määrin voimassa 17 vuotta. Pitää siis pitää mielessä se, että jos me nyt jotenkin sitten arvioimme eri tavalla sen, mitä pitää tehdä eh, suoralla yhteydellä toisen maan internetin palvelun tarjoajan. Tämähän periaatteena on jo ratifioitu kyberrikollisuus yleissopimuksessaan, Budapestin sopimuksessa. Sitten seuraava kuva. Ja sitten, jos ajatellaan tutkintamääräyksen ja esittämismääräyksen suhdetta, kun tekee silmäleikkauksen, niin voisi ajatella, olisiko parempi, että käytetään saksia, leikkausveistä tai laaseria. Tässä tämä pääkysymys. Kyllä tämä saksilla voitaisiin hoitaa, mutta tuskinpa se olisi kovin hyvä, eikä jälki olisi mitenkään erityisen hyvää tai tehokasta. Eli voin yhtyä kollega Hartmanin, joka keskittyi siihen, mitä tarvetta tähän erityiseen määräykseen on. Ja haluaisin tästä antaa ihan selkeitä esimerkkejä. Ja sitten seuraava kuva. Tässä yksi tapaus, todellinen tapaus, terroristi, terrorismitapaus, jossa me pyrimme ennaltaehkäisemään iskun Belgian maaperällä. Ja näin me Yhdysvaltoihin esitimme pyynnön 2016 lokakuussa Yhdysvaltoihin päin ja pystyimme tämän pyynnön täytäntöön panossa havaitsemaan, että yksi korkeatasoinen islamilaisen valtion e, toimija käytti erästä tiettyä Hotmail-tiliä e, määräysten antamiseen ja tähän kiinnitimme tietysti huomiomme. Eli mitä me teimme? No me jäädytimme tämän tilin, pyysimme Microsoftia jäädyttämään eh, kaikki ne tiedot, kaikki se, kaiken sen, mikä liittyy tämän Hotmailin käyttöön, niin varmasti kaikki olisivat tästä samaa mieltä, että näin pitäisi tehdä, jotta voidaan ennaltaehkäistä eh, tällainen isku. Keskinäinen oikeusapusopimus esitettiin eh, lokakuussa 2016 Yhdysvalloille ja pyysimme Yhdysvaltain eh, oikeusministeriöltä tietoa siitä, miten pitää toimia ja kysymme, onko heillä tietoa ja pitää muistaa, että siellä ollaan hyvin avuliaita, kun tällaisia virkapopioita estetään, mutta tietysti siellä on pientä pullon kaulaan, kun tämmöistä tapauksista on kyse, koska siellä on paljon tärkeitä toimijoita heidän maaperällään ja heidän pitäisi aina tuomioistuimeen tällaisia pyyntöjä ja yhdysvaltalaisen tuomarin eh, pyynnöstä tai määräyksestä sitten saatiin vastausta, nämä tiedot voidaan toimittaa ja me saimme sitten 7.11.2017 sen, mitä olimme kysyneet, eli 12 kuukautta ja 26 päivää myöhemmin. Tämä ei ole mikään poikkeus. Ja tuloksena tästä 7.11.2017 meille sanottiin, että tämä kyseinen Hotmail-tili oli jo poistettu käytöstä 26.5.2016 jo ennen tätä säilyttämismääräystä. Eli tämä on kyllä niin monimutkainen järjestelmä, että ei edes voida ennakoida minkälaista data voidaan saada ja sitten menee hyvin pitkään niin kuin saadaan vastauksia. Ja jos sitten kysytään, miten tämä voitaisiin saada ratkaistua tutkintamääräyksellä tai keskeisellä oikeusavulla tarpeeksi ajoissa, mutta tämä on mahdotonta. Ja tämä edustaja Intveltin aikaisempi kysymys oli todella hyvä professori Böselle. Kyse oli tästä Yhdysvaltain sopimuksesta, Yhdysvaltain kanssa tehdystä sopimuksesta ja professori Böse sanoi, että ei meillä itse asiassa ole tähän mitään ratkaisua, eli miten tähän pitäisi nyt suhtautua. Ja sitten saatiin kuulla kommenttina, että meillä on meillä on keskinäistä oikeusapua, mutta tämä sitten toimii juuri tällä tavalla. Ihmiset näin odottelevat, odottelevat tuloksia. Eli keskinäinen oikeusapu, no paitsi että 12 kuukautta ja 26 päivää on hyvä mm, aikamäärä, niin voidaan kyllä todeta, että ei tämä keskinäinen apu toimi. Ratkaisu on kuitenkin olemassa ja se on nyt tässä esillä pöydällä. Kyseessä ovat nämä ehdotukset. Eli kyseessä on eurooppalainen esittämismääräys. Tämä voisi auttaa, voisi olla oikeinen edustaja, eli tämä asia voisi edetä eri tavalla. Ja sitten seuraava kuva. Tässä on sitten toinen tapaus, on esitetty pyyntö Espanjasta Belgiaan, joka koskee säilyttämistä yhdeksän kuukauden ajan 17. tokaa 2018 ja sitten tutkintamääräys estetään maaliskuussa ja toimitetaan Belgian tuomarille ja se menee taaksepäin takautuvasti, se on varmasti yhdeksän kuukautta, mutta Belgian eh, lakien takia voidaan laskea tämä yhdeksän kuukautta taaksepäin säilyttäminen ainoastaan eh, eh, toisesta päivämäärästä. Ja tässä sitten käy niin, että sillä välillä ehkä tämä tili poistetaan sieltä. Ja sitten Ja sitten tutkintamääräys pannaan täytäntöön 28.5. Muuten tässä pitäisi toimia niin, että joka päivä esitettäisiin säilyttämismääräyksiä ja sitten saataisiin kaikki tiedot käytettyä. Onko tämä nyt mukaan oikea ratkaisu? Ei tämän mielestäni ole mitenkään hyväksyttävissä tässä tapauksissa. Niin, ja sitten lopuksi, jos ajatellaan sitten tätä ilmoitusajatusta, moni tuntuu sitä puoltavan, mutta jos ajatellaan tässä nyt konkreettista esimerkkiä, miten tämä toimisi, jos äh, siellä on nyt Romania, joka esittää pyynnön esittämismääräyksen Microsoftille, joka toimii Brysselissä, ja siellä äh, valitaan heidän edustajansa, ja koska Romania sanoo, että emme tiedä, missä epäilty on, niin meidän sitten pitää ilmoittaa täytäntöönpanevalle eh, jäsenvaltiolle, ja tässä on tämä eh, viiva ilmoitus Belgialle. Mitä sitten tapahtuu, jos koko Eurooppa alkaa antaa Microsoftille eh, tällaisia Microsoft-tieto säilyttämismääräyksiä Belgialle, niin sitten ehkä kuitenkin tämä epäilty on siellä Ranskassa, siellä hän naureskelee, eli nämä ilmoitukset kuitenkin toimitetaan Belgiaan, ja sitten voitaisiin kysyä, mitä niille pitäisi tehdä, koska meillä ei ole mitään tietoa siitä, kenestä on kyse, ei ollenkaan. Ja Romanian kollegat sitten esittävät määräyksen määräyksen ja se on ihan legitiimiä pitää tuossa vaiheessa mm, kysyä miksi. No yleisesti ottaen tietoja kerta kaikkiaan tarvitaan siihen, että voidaan saada selville, missä henkilö oleskelee. Eli jos meillä on tällaisia sääntöjä ja niitä pitää sitten noudattaa sen pohjalta, missä tämä henkilö on, niin eh, yleensä pitää tämä tieto vain estää sitä varten, että saadaan tietoa siitä, missä henkilö on. Eli itse asiassa tässä kysymys olisi, mitä ihmettä sitten voitaisiin oikein tehdä tällä kokonaisella kasalla ihan järjettömiä ilmoituksia. Enpä tiedä, ne vaan kasaantuvat sinne ja sinne tulee valtava työtaakka, koska päätettiin, että ei luoteta Romanian kollegaan. Eli tässä on tällainen ongelma. Ja sitten vielä tämä viimeinen kuva. Siinä se on. Ja se siitä. Kiitos. Kiitos kovasti. Anteeksi, että minun täytyy vähän ikävästi keskeyttää, mutta meillä on tosiaan aika kortilla. Ja varmasti niin, kiitoksia tästä esityksestä. Se osoittaa, että olette hyvin sitoutunut alueeseen. Niin kaikkihan tässä voivat valita ne osiat, jotka edesauttavat auttavat kaikkien omaa kantaa. Minä tiedän, että kollegat haluavat osallistua keskustelua, mutta ymmärtäkää nyt, että meillä on vielä täällä yksi kollega paneelissa, Ian Mitchell. Hän on puheenjohtaja CCBEssä, EUn asianajajaliittojen neuvostossa. Ja meidän kannattaisi nyt kuulla hänenkin esityksensä ennen kuin aloitetaan kysely- kysymykset. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. On poikkeuksellinen aika, e, poikkeuksellisia toimenpiteitä tarvitaan. Tämä on historiallinen vaihe. Rooman senaatti luopui demokraattisista säännöistä ja lähti diktaattoritielle. Nyt meillä on hyvin ikävä konnotaatio diktaattorista johonkin ikävään, mutta Rooman aikana diktaattorihan oli vain henkilö, johon luotettiin, jotta saadaan maa ongelmavaiheesta pois. Me kuulimme tässä Raquel ja Hartmania. He sanoivat, että nämä ovat poikkeuksellisia aikoja, vaikeita aikoja, näitä toimenpiteitä haluamme, mutta loppujen Minun mielestäni äh, ei voida mennä kaikin keinoin. Äh, saattaa olla, että voidaan päästä myös laillisin keinoin ja tämä on juuri meidän ehdotuksemme taustalla. Varmasti kaikki olette jo saaneet CCBEn asiakirjan. Se on hyvin tiivis ja siinä on tiukat perustelut ja varmasti puheenjohtaja ilahtuu, kun sanon, että en mene yksityiskohtiin, mutta painottaisin muutamia pääasiallisia ongelmia, jotka liittyvät nykyiseen ehdotukseen ja mistä syystä CCBE on sitä mieltä, että kyseessä ei ole oikeasuhtainen vastaus tilanteeseen. Ensinnäkin artikla 82.1 SEUT-sopimuksessa lyhyesti sanottuna me suhtaudumme epäileväisesti, onko 82.1 oikea oikeusperusta, koska se ei ole tavanomainen yhteistyö oikeusjärjestelmien kesken. Tässä on perustavanlaatuinen ongelma, joka liittyy rakenneehdotuksiin ja se menee tosiaan näihin yksityiskohtaisiin kritiikkiin lauseisiin, joita meillä on. Yksi niistä ensinnäkin jäsenvaltio, joka esittää pyynnön se ei välttämättä ole oikeusviranomainen. Se puuttuu ei ähm, tähän äh, valvonta, lainvalvontamaahan, vaan ähm, yksittäisen palvelun tarjoajaan ja siinä mennään äh, rajan yli. Äh, ja tällaista ei ole aikaisemmin ollut. Täällä mainittiin Budapestin sopimus, mutta tämä ei liity tiedon saatavuuteen niin kuin nyt, eikä se liity myöskään sisältötietoon tässä pitäisi olla näistäkin tietoinen. Tässä pääongelma tässä rakenteessa, jonka luonnostelin. Siinä ei ole oikeudellista valvontaa, juridista valvontaa äh, täytäntöönpänä valtiossa, eikä äh, oikeastaan ole valvontaa laikaan äh, silloin, kun puhumme satvuustiedosta. Meidän mielestämme tämä ei ole johdonmukainen Slovenian tapauksen kanssa ja Watson tapauksen kanssa, jotka ovat ihmisoikeuksia ihmisoikeustuomioistuimesta. Tässä tarvitaan äh, kunnon äh, juridista valvontaa. Tässä on myös mielenkiintoinen äh, vertaus, jonka voidaan, joka voidaan vetää komission ehdotuksen ja valtion ehdotuksen välillä. Puheenjohtajuusvaltio valtion ehdotus ei paranna tilannetta nyt lainkaan. Ja kun ensin tarkastellaan ajatusta, että tämä vastaanottaja eli palveluntarjoaja saa oikeuden vastustaa, mutta tässäkin on ongelma ja sitä painottaa vielä nämä viimeiset kalvot Microsoft. Äh, sehän kyllä on hoitanut tämän äh, erittäin hyvin. Äh, me olemme huolissamme pienemmistä toimijoista. Eli tämä pino näitä ilmoituksia, eli tämä tieto, jota heiltä pyydetään, ei ole mitään tietoa siitä, että onko, rikotaanko sitten perusoikeus tai tietosuojakysymyksiä. Ja tässä äh, mm, saattaa tulla äh, ristiävät edut kyseeseen. Ja äh, artikla 6 tulee esiin myös, ja tässä pitää tasapainotella näiden välillä. Nyt emme pysty esittämään tästä minkäännäköistä kantaa, ja myöskään tämä lähtömaa ei pysty siihen, joten vaikka alkuperäisessä asiakirjassa on oikeus vastustaa silloin, kun materiaali rikkoo perusoikeuksia selkeästi tai sitten se käyttää väärin sitä. Tässä on myös käytännön ongelma ja siitä syystä me ehdotamme, että pyynnöt osoitettaisiin tietovalvojalle – ja tässä on myös lisäongelma, eh, ennakkoasetus mm, siinä eh, on se, että eh, voidaan antaa asiakkaalle tietoa, ei sitä kielletä. Mutta jos katsotaan nyt tätä uutta ehdotusta, siinä on tiettyjä käytännön näkökohtia. Siinä on poistettu mahdollisuus vastustaa ja ajatuksena on se, että sitten kun pyyntö on tehty, niin se täytäntöön pannaan ja siihen loppuu koko tarina, mutta tällaiseen ei, ei ole mahdollisuutta, jos katsotaan perusoikeuskysymyksiä. Ja sitten toisaalta taas me ehdotamme, että jos tämän tyyppistä toimintaa halutaan lainkaan eh, ja oikeusperustaan eh, eh, epäselvä, niin ainakin pitäisi olla vaatimus myös jäsenvaltiolle, joka hakee niin, mm, tai täytäntöönpano maalle velvoite selvittää, minkä tähden tätä tietoa pitää pitää salaisena tutkimustarkoituksiin. Ja myös muita kysymyksiä on meidän asiakirjassamme. Käyn niitä lyhyesti läpi, millä tavoin tietoa voidaan antaa eri, tyypissä, tyyppisessä muodossa. Tämä ei ole oikeastaan määritelmä, joka mitenkään tyydy, olisi tyydyttävä kun puhutaan todisteista, niitä saattaa tulla eri välineistä ja eri muodoissa. Ja eh, tästä mm, me, meidän mielestämme eh, tämä ei ole oikea suhtainen. Yksi kysymys täällä puheenjohtajavaltion asiakirjassa, eh, johon olemme tyytyväisiä, se liittyy sisältötietoon ja nyt voidaan laatia luettelo näistä vakavista rikoksista. Olemme tähän tyytyväisiä, mutta se ei sitä ei voida välttämättä soveltaa silloin, kun on kynnys. Ja täällä ei ole mitään määräpäivää myöskään säilyttämismääräyksiin materiaali pitää säilyttää, kunnes sanotaan, että tutkimusta on käynnistynyt, mutta ei sen loppuajasta sanota mitään. Ja eh, nyt eh, yritän pitäytyä puheajassani, niin tämä menee nopeasti eteenpäin ja puhun siitä, miten uskomme, että tämä asia voidaan hoitaa oikeasuhtaisesti. On kysymys siitä, että pitäisikö olla direktiivi vai asetus, artikla 82. Me emme usko, että on ennakkotapausta, jonka mukaisesti mennään asetukseen pääkysymys tässä olisi siis äh, oikeusperusta artiklassa 82, jos tämä voidaan nyt sitten ylittää tämä este. Arvostan kovasti äh, sitä, että äh, pitää säilyttää todistusaineisto ja ehkäpä saattaa olla, että oijotaan hiukan kiireellisyyden takia. Ehkä ei välttämättä vastustettaisi eurooppalaista säilyttämismääräystä, mutta olemme hiukan huolissamme silti, niin kuin olemme luonnostelleet. Mutta seuraava vaihe onkin ongelmallinen. Vaikuttaa siltä, että ei ole mitään mahdollisuutta sille, että esittämismääräys olisi oikeasuhtainen ja siinä kunnioitettaisiin läheisyysperiaatetta ja kansallisia oikeusjärjestelmiä ja nyt vaikuttaa siltä, Eh, meistä, että meidän pitäisi mennä eteenpäin EMLATin eh, kautta. Tässä puhutaan Euroopasta ja Euroopan ja Yhdysvaltain välisistä asioista. Eh, voi olla, että Emlatia voidaan parantaa sähköisesti joka tapauksessa eh, nyt on olemassa jo eurooppalainen eh, tutkintamääräys ja kun nyt katsotaan eh, eurooppalaista tutkintamääräystä, niin vaikuttaa siltä, että menettelyä voidaan käyttää perustana niin, että otetaan se pohjalle myös, kun puhutaan sähköisestä todistusaineistosta. Eurooppalainen tutkintamääräys ei ole osa näitä, tähän näitä ulottuvuuksia, joita tällä välineellä ei ole. Mutta lopuksi sanoisin vielä, että poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimenpiteitä, mutta ei välttämättä poikkeuksellisia ratkaisuja, vaan oikeasuhtaisia ne ja järjestäytyneitä ratkaisuja, joissa kunnioitetaan oikeusvaltioperiaatetta ja ja nyt vaikuttaa siltä, että kaikki nämä tavoitteet voidaan saavuttaa ilman, että käytetään juuri tätä nimenomaista välinettä. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Ja niin kuin sanoin, minulla on paljon kysymyksiä. Normaalisti antaisimme puheenvuoron esittelijälle, mutta nyt esittelijä on puheenjohtajana, joten äh, niin ehkäpä Sofiin Intelt, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin esitän kysymykseni, haluaisin ehkä reagoida äh, Kerkhoffsin esitykseen, koska Kerkhoffs te mielestäni annoitte meille kaikki argumentit äänestää ehdotusta vastaan. Tunnetteko Dirty Harry-elokuvat? Te olitte tässä vähän nyt kuin äh, Dirty Harry ää, äh, sähköinen todistusaineisto teidän käsissänne olisi kuin Magnum 44 äh, Dirty Harryn likaisen härin käsissä. Siis äh, tämä on todella vaara oikeusvaltioperiaatteelle. Te kuulostatte ihan kuin kaupoilta, ihan rehellisesti sanottuna nyt kyllä. Olen todella järkyttynyt. Shocked, but also a little bit. Mä olen todella, todella järkyttynyt. Olin järkyttynyt jo kuullessani Hartmaninkin huomiot. Ei kun ensin palaan teihin. Te sanoitte, että ei ihmisiä tarvitse suojella minun kaltaisilta ihmisiltä. Kyllä näköjään tarvitsee. Koska en kyllä usko, että ongelmat, jotka ihan oikein ja perustellusti kaikki täällä ilmaisitte, niin ei, ei, ei näitä ongelmia ratkaista kansalaisten oikeuksia polkemalla. Euroopan unionin äh, kansalaisten perusoikeudet eivät näytä teihin tekemään kovinkaan suurta vaikutusta. Te sanotte, ja ihan niin kuin Mitchell oikein totesi, niin te sanotte, että äh, keskinäiset oikeusapusopimukset äh, toimivat liian hitaasti 12 kuukautta 26 päivää. No tämä on ehkä ääritapaus, mutta ettekö te tiedä, että maailman hyvin kehittyneet rikkaat demokratiat eivät, eivätkö ne nyt kuitenkin pystyisi vähentämään byrokratiaa hiukan, eikö sen tulisi olla ensimmäinen askel? Ja kun ajatellaan, miten tämä sitten toimisi Euroopan unionin sisällä, niin voi hyvin olla, että tämä on tarpeen. Minä kategorisesti, niin kuin aiemmin sanoin, vastusta suoraa tietojen saantia Euroopan unionin sisällä. Näin, että teitä nyt tosiaankin kiinnostaa minun puheenvuoroni, mutta kyllä tässä sitten tarvittaisiin Euroopan unionin kansalaisten oikeudellista suojelua, joka on samantasoista, ja näin ei tässä ehdotuksessa nyt ole. Ensin komissio ehdottaa teidän ne ihmisille lisää toimivaltaa ja vasta myöhemmin sitten puhutaan kansalaisten suojelemisesta vasta kun täytäntöönpano on jo tapahtunut. Ensimmäisen askeleen tulisi olla olemassa olevien välineiden parantaminen ja jos luodaan uusia välineitä, niin sitten kansalaisten oikeudellisen suojelun täytyy olla niiden tasalla. Jos sanotte, että liian hidasta, nyt täytyy välittömästi toimia, esimerkiksi kyber rikollisuuden alalla. Hartman puhui vain kyberrikollisuudesta, mutta kyse on kaikenlaisesta rikollisuudesta, kun ehdotuksen lukee. Eli te kaikki sanotte, että sekunneissa kaikki todistusaineisto katoaa. Ei tämä perustelu päde tässä. Kyllä se joissain tapauksissa ehkä katoaa, mutta ei suinkaan kaikissa. Ajattelen tässä myös EU-jäsenvaltioiden hallituksia vaikkapa, jotka vainoavat äh, hallitusta kritisoivia kansalaisjärjestöjä vaikkapa tai vaikkapa jäsenvaltiot, joissa abortti on rikos. Ne saattaisivat käyttää tätä välinettä vainotakseen naisia tai kansalaisjärjestöjä. Ja en kuule teiltä sanaakaan äh, näistä suojatoimista. Kerkhoff sanoi, internet on jät jättimäinen rikospaikka. No hyvänä aika, no älkää nyt. No kyllä, koko maailma on jättimäinen rikospaikka. Kyllä rikollisuutta oli ennen nettiäkin. Kyllä mm, tämä Schneiderhanin esitys mielestäni oli huomattavasti monipuolisempia, jos Saksan tuomarien liitto suhtautuu ehdotukseen kriittisesti, niin komission kannattaisi ehkä hiukan kuunnella, koska sitten on kyllä ihan perusteltuja oikeutettuja varaumia. Ja samoin kyllä toivotan Mitchellin kommentit erittäin tervetulleeksi. No, että te olette tätä ehdotusta tehneet, mutta teidän kaltaisen ihmiset tulevat sitä käytännössä käyttämään ja siihen saakka, että minä saan varmistuksen äh, väärinkäytöstä estämisestä, minä en puolesta äänestä. Sophie, I think we have... Kiitoksia Sophie. Äh, meillä on äh, hyvin intohimoisia puhuja täällä eri puolilta. Muistakaa kuitenkin, että kyseessä on kuulemistilaisuus ja me olemme kutsuneet eri osapuolet tänne esittämään eri kantoja ja toivottavasti voimme keskittyä avainkysymyksiin kysymyksiin, joten Sofi he, niitä esitti kyllä. Meillä on aika vähän aikaa. Meillä on vielä kolme puhujaa. Erans mm, Melo ja sitten esittelijä Carmilia ensin. Minä olen tässä nyt ihan sekaisin minäkin. Kyllä tässä sekaisin menee, kun tätä tämänpäiväistä kuultua tässä ajattelen, no niin, kivoja kuvia täällä nähtiin, ihan hauskaa, mutta en tiedä, vievätkö me, ne meitä tässä puusta pitkään. Muutama kysymys. Schneiderhan teki selväksi, että tässä on erilaisia oikeusjärjestelmiä taustalla. Tyypillinen e, esimerkki, että Itävallat sanovat, että ei, me emme kyllä toimita mitään tietoja, koska meillä tämä ei ole rikos, mutta muualla eh, tämä taas sattuukin olemaan rikos ja tiedot tarvitaan. Meillä on myös erilaisia oikeuskäytäntöjä ja oikeuskäsityksiä, joten miten tällainen ehdotus nyt voisi tämän kaiken ottaa huomioon eh, rajat ylittävissä tutkimuksissa, josta tässä nyt kerran on kyse. Kollegoille Hartman ja Kerkhoff esittäisin seuraavan kysymyksen. Moniako tällaisia esittämien tapauksia olette kokeneet elämässänne, urallanne? Ovatko nämä ainoat vai onko tämä edustuksellista? Voisiko, voisitteko sanoa tästä hiukan enemmän? Ja kolmanneksi Schneiderhanille vapaaehtoisuus. Vapaaehtoisuus tähän tässä ei ole. Mitä tapahtuu, jos palveluntarjoaja sanoo, että ei. Oikeudellinen yksikkömme on käynyt tämän läpi ja sanoo, että emme toimita tietoja. Voisitteko kertoa, että mitä tämä tarkoittaa? Miten tämä sitten oikein toimisi? Vai olisi toimimatta? Ja sitten vielä Schneiderhandille viimeinen kysymys, Mitchellille sama kysymys. Euroopan tutkintamääräys täällä on usean otteeseen mainittu. Mitä tekisitte toisin? Siis ei tämä asetus, vaan äh, ehkä toinen äh, mahdollisuus äh, eurooppalaista tutkimusmääräystä muuttaa soveltuvilta osin, että se sopisi tähänkin kokonaisuuteen. Mitä muutoksia te ehdottaisitte, kun ajatellaan vaikkapa nopea, nopeutta ja joustavuutta? Kiitoksia. Mr. Melo, you have the floor. Kiitokset Cornelia ja sitten edustaja Melo. Kiitos, Kiitos, puhun portuolia jos sopii. Hyvä. Halusin näiden puheenvuoron jälkeen sanoa, että kansalaisten tärkein oikeus on se, että he voivat elää turvallisesti. Ja sitten toiseksi on tärkeää, että rikolliset joutuvat vastuuseen teoistaan ja että heidät voidaan tehokkaasti tuomita. Ja kolmas oikeus, ehkä se, että poliitikot ja eh, kansanedustajat eivät pyri edistämään enemmän rikollisten oikeuksia kuin sitä, mitä pitää tehdä uhrien oikeuksien puolesta. Ei rikollisuutta vastaan pystytä parlamentti retoriikalla toimimaan, vaan on tärkeää, että poliitikot tietysti on, huomioivat ihmisten oikeudet ja vapaudet, mutta heidän on varmistettava se, että rikollinen tuomitaan ja häntä rangaistaan tehokkaasti ja pitää näin myös ennaltaehkäistä ehkäistä vakavia rikoksia, jotka kovasti huolestuttavat, mutta tämä ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että ihmisoikeuksia rikottaisiin, mutta harvemmin parlamentissa käytetyt puheet aiheuttavat niin paljon eh, haittaa kuin silloin, kun puhutaan sellaista rikoksista, jotka olisi voitu välttää, mutta usein ryhdytään toimimaan liian nopeasti. Tällaista retoriikkaa on kuultu paljon esimerkiksi täällä. Jos ajatellaan esimerkiksi matkustajatietoja, näitä PNR-tietoja, ja ne, jotka haluaisivat Euroopan parlamentti tämän välineen hyväksyisi, niin viime kaudella jouduttiin odottamaan Pariisin iskuja ennen kuin Ranskan presidentti Hollande sanoi, että hän halusi, että tämä matkustajatietorekisteri hyväksyttäisiin. Ja jos tämä aikaisemmin oli syntinen asia, niin nyt kuitenkin se sitten hyväksyttiin tässä samassa parlamentissa. Ja sitten tämä likainen Harri ei ehkä ole mm, niin asia, vaan on tärkeää voida sanoa, että äänesti matkustajatietojärjestelmän puolesta. Minä olen aina äänestänyt sen puolesta aikaisemmin ja tälläkin kaudella. Jotkut kovasti puhuvat vain ihmisten oikeuksien turvaamista, mutta minä en sano, että tuossa tapauksessa kyseessä olivat sellaiset tiedot, jotka olivat jopa matkatoimistojen käytössä. Niin minusta kyse on sähköistä todistusaineistosta. En tiedä, ymmärtääkö puheenjohtaja tämän PNR-asian eri tavalla, mutta kyllä tämä on tärkeä näkökulma. Sehän hyväksyttiin ja sitä niin käytiin pitkää keskustelua, jossa olivat esillä nämä samat, nämä samat argumentit kuin täällä. Ja jos tämä väline hyväksytään niin, että siinä on täydet takeet, niin se kyllä varmistaa sen, että minua voidaan suojata nyt ja jatkossa. Eli minä haluaisin nyt vielä kysyä tämän metodologisen kysymyksen uudelleen. Olisi ehkä tehokkaampaa, jos tämän uuden välineen sijaan, eli tämän sähköisen todistusaineisto ehdoksen sijaan, otettaisiin esille eurooppalainen tutkintamääräys – jota ei sitten väärinkäytettäisi. Tässä on kyseessä internet, missä on vaikea näitä eh, todistusaineistoja säilyttää ja siksi voi olla vaikea ne saada. Mutta haluaisin kuitenkin kysyä, huomioidaanko tässä eh, tutkimusmääräyksen luonne? Eikö olisi mahdollista sen, sen puitteissa huomioida nämä erityispiirteet ja asettaa vähemmän esteitä? ja voitaisiin muuttaa tätä tutkintamääräystä, mistä tämä on metodologisesti ihan mahdollista. Ehkä se olisi hyödyllisempää. Espero que tenha percebido meu enquadramento PNR. Niin, ymmärsittekö tämän minun viittaukseni matkustajatietorekisteriin? Sillä eihän politiikassa ole ihan erillisiä mm, lokeroita, vaan joskus eri näkökulmista saadaan erilaisia ajatuksia esille. Thank you very much, Mr. Kiitoksia kovasti. Totta kai muistan erittäin hyvin Euroopan PNR-direktiivin. Minä äänestin sitä vastaan ja edelleenkin uskon siihen tapaan, jolla asia hoidettiin. Minä edelleen pitäydyn tuossa päätöksessä, mutta meidän täytyy aina katsoa, pitääkö olla uusia toimenpiteitä vai pitääkö ne kiristää niitä, mitä on jo olemassa. Se on aina vaikea tehtävä. Nyt minulla on vielä ylimääräinen puhuja täällä, herra Frans. Olkaa hyvä. Dankeschön. Kiitos. Hartmannilta kysyisin seuraavaa. Puhuitte siitä, että teillä on oikeusapupyyntöjä varten tällainen ympärivuorokautinen valmius ja että tutkimuksissa toteutatte tällaisia ikään kuin peilikuvatutkimuksia myös Saksassa. Haluaisin kuulla tästä yhteistyöstä teiltä vielä lisää. Kiitos.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 Kiitos äh, esittelijä. Haluaisin nyt esittää joku sen kysymyksen. Äh, ensinnäkin olen Kerkshoffsille hyvin äh, kiitollinen puheenvuorosta. Hän viittasi siihen, että me kuvittelemme, että Facebookin palvelut olisivat ilmaisia ja olet aivan oikeassa siinä, että sääntelyä olisi tarvittu huomattavasti enemmän. Sitten Facebook ehkä olisi palveluistaan ottanut maksun eikä sitten vakoilisi meitä meidän yksi yksityisyyden suojamme kustannuksella ja myisi tietojamme kolmansille osapuolille Hartmannille. Kysymys tämä vapaaehtoisuuden vahingollisuus, koska palveluntarjoajien vapaaehtoisuus mahdollisesti ei johda siihen, että niillä on kylliksi henkilöstöä pyyntöihin vastaamiseen sutjakkaasti. Eli kun tämä, onko niin, että kun tämä järjestelmä astuu voimaan, niin kuka maksaa viulut? Tarkoittaako tämä siis sitä, että kuluttajat joutuvat maksamaan palvelustaan huomattavasti enemmän, koska palveluntarjoaja joutuu palkkaamaan huomattavasti lisää henkilökuntaa? Sitten Schneiderhanille puhuitte sähköisen todistusaineiston suhteen mahdollisesta tällaisesta valmiusjärjestelmästä niin, että tuomioistuimet olisivat valmiudessa niin, että kyse ei olisi mm, yksinomaan notifikaatiomenettelystä, vaan että jäsenvaltiotasolla sitten tuomari voisi aina tarkastella kutakin pyyntöä. Ja sitten mm, Mitchellille vielä Melokin jo tähän viittasi. Onko se nyt niin mahdotonta sitten sitten vahvistaa tai vahve, vahvistetusti käyttää eurooppalaista tutkintamääräystä ja erityisesti ehkäpä kyberrikollisuuden torjuntaan tarvitaan sitten omia toimenpiteitä, jotka eivät ole ehkä tarpeen sitten muussa rikollisuuden torjunnassa. Ehkäpä nyt käänteisessä järjestyksessä vastaukset, joten ensiksi vastauksen voisi antaa herra Mitchell. Olkaapa hyvä. Yes, the reason why I mentioned syy, minkä tähden mainitsin tämän tutkimusmääräyksen, se on CCBN paperissa mielenkiintoista, että muutkin viittasivat siihen, koska EIO, eli eh, tutkintamääräys on olemassa, sitä on jo kokeiltu eh, ja testattu. Siinä ei ole rakenteellisia ongelmia, niin kuin tässä uudessa ehdotuksessa on. Eli eh, siinä on sopiva pohja, jolle rakentaa, mutta en haluaisi, haluaisi sanoa, että mitä siinä pitää muuttaa, koska e, siinä mennään siihen, mitä tarkoitetaan sähköisellä todistusaineistolla. Me käytämme sanaa ilman, että täysin ymmärrämme, mitä e, se tarkoittaa minä itse osallistuin äh, kirjantekoon. Se on näinkin paksu kirja ja minun mielestäni pitäisi miettiä hiukan tarkemmin sitä, äh, minkälaisia rikoksia tässä tutkitaan. Kaikki niistä eivät ole kyberrikollisia rikollisuuksia tai rikoksia tässä puheenjohtajavaltion lista. Olen siihen erittäin tyytyväinen. Siinä on paljon rikoksia, jotka eivät ole kyberrikoksia, mutta vakavia. Tässä nyt pitäisi käydä läpi, miten toimii tutkintamääräys ja katsoa, minkälaisia rikoksia tutkitaan, joissa nyt sitten olisi sähköistä tutkimusaineistoa varmasti kaikissa. Ja sitten sen jälkeen pitäisi laittaa EIO-stressitestiin ja katsoa, miten se toimii. Ja jos sanotaan, että kyllä, niin siinä tapauksessa onko uusi, uusi ehdotus sitten ratkaisu ongelmaan, jos näin on, niin sitten jos kunnolla uudistetaan tutkintamääräystä, sen pitäisi olla oikea suhtaista. En aio sanoa, mitä se olisi. Se on varmasti tämän valiokunnan tehtävä ja muiden toimijoiden tehtävä. Mutta jos nyt sitten lopuksi sanoisin vielä tässä äh, minä innostuin vähän puhumaan Rooman äh, muinaisista roomalaisista, äh, mutta tässä kun perustetaan toiminta oikeusvaltioperiaatteeseen, meillä pitäisi vähe, hyvin vähän puuttua asioihin, olemassa oleviin järjestelmiin. Siitä syystä CCBE sanoo, että tässä olisi ehkä mahdollisuus säilyttämismääräykselle, koska mm, sellainen hän äh, saattaa kadota ennen kuin on ollut edes mahdollisuus äh, menettelyihin, joiden avulla se voidaan äh, palauttaa. Kukaan ei mm, kärsi siitä, että tällaista materiaalia säilytetään niin, että sitä voidaan myöhemmin tarkastella. Ja jos siihen sitten tulee myöhemmin toinen määräys. Eli ehkä tässä voitaisiin tosiaan kehitellä asiaa säilyttämismääräyksen kautta, mutta pitää enemmän vielä tarkastella tutkintamääräystä ja miten sillä saadaan aikaan tuloksia. Varmasti muutkin ovat sitä mieltä, että se on tarpeen. Kiitoksia ja nyt pyytäisin muita puhujia vastaamaan. Me olemme puoli tuntia myöhässä aikataulusta. Pyytäisin keskittymään niihin kysymyksiin, jotka teille osoitettiin. Ensimmäiseksi herra Kerkhoff. Much. Kiitos oikein paljon. Täällä otettiin esille kysymys näistä esimerkkeistä. Kysyttiin, ovatko ne edustavia huomioon mikä on todellinen tilanne. Ja minä pyytäisin todellakin, että tulisitte katsomaan. Tämä on ihan aidosti sitä, mitä tapahtuu. Ja jos minä vedän yhteen sen, miten keskinäinen oikeusopu toimii Yhdysvaltain kanssa. Ja minä panin merkille, mitä herra Mitchell sanoi, että tässä kyseessä ei ole eh, oikeusopu Yhdysvaltain kanssa. Tässähän puhutaan tässä ehdotuksessa ainoastaan siitä, että olisi oikeudellinen edustaja, joka mahdollistaisi sen, että eh, Euroopan unionissa saataisiin yhteys Eh, tietoihin, jotka eh, sijaitsevat merentakaisissa yrityksissä, mutta jos ajatellaan kaikkia rikoksia, ei vain kyberrikoksia, niin internetissä tapahtuu paljon ja siellä on hyvin vaikea tutkintaa tehdä ja internetin avoin osio, johon voidaan aika helposti päästä, on ihan erilainen kuin sitten tämä syvä internet, kyseessä on vain pieni osa siitä, mitä ihmiset yleensä tietävät. Jotkut ehkä sanoisivat, että nämä esimerkit ovat liioittelua. No, minä voin vain toistaa, että tulkapa katsomaan, mikä tilanne on, jos lähdetään liikkeelle siitä, että kaksi uudenaikaista mm, varallista, varkasta maata voivat kuitenkin löytää tapoja mm, nopeuttaa oikeus apua, niin voin sanoa, että kyllä näin pyritään tekemään, mutta jos unohdetaan se, millainen tilanne todellisuudessa on, niin tämä osoittaa, että ihmiset eivät olkaan tiedä, mistä puhuvat. Eli tulkaa vain, kutsun teidät katsomaan, niin voin näyttää teille minkä ta- mm, tahansa tapaus mapiin, ja sieltä löytää tämä tapaukset. Anteeksi, meille sanottiin, että emme tiedä, mistä puhumme. Knows. Kyllä varmasti kaikki tietävät täällä, mistä tässä kyse on, mutta kaikki keskittyvät eri asioihin ja meidän täytyy nyt tarkastaa kaikki mahdollinen. Onko kaikilla kokonaiskuva sen sijaan, että keskitytään ainoastaan pienen osaan. Ja se on parlamentaarikkojen päätehtävä. Otetaan kaikki näkemykset, kasataan yhteen ja sitten päätetään, mikä on käytännöllistä, mikä on poliittista poliittisesti korrektia ja tässä määrin tiedämme, mitä teemme ja samalla tässä voi mennä yksi tai kaksi asiaa ohi, joita pitäisi tarkastella. Seuraavaksi puhuu herra Schneiderhan. Vastaan lyhyesti saksan kielellä. Kyse on myös Euroopan tutkintamääräyksen soveltamisesta nopeuttaa ja täällä kysyttiin, että miten sitä voitaisiin nopeuttaa. Esimerkiksi todella tuomarien valmiuspalvelut jo ovatkin ja päivystyspalvelut jo ovat olemassa. Kyse on erikoistuneista tuomareista, jotka ovat kykeneviä tekemään nopeita päätöksiä Äh, minä tässä varmaan mitään äh, salaisuutta paljasta, kun äh, sanon, että tällaisia sitten niin Saksan oikeuslaitoksen kuin Euroopankin oikeusjärjestelmän tulisi käynnistää ja palkata tällaisia tuomareita. Mielestäni ennen kaikkea ehdotuksessa tulee nyt tarttua siihen, että kolmansien maiden palvelujen tarjoajien tulee perustaa yhteyspisteitä Euroopan eh, unioniin, eh, missä tahansa tiedot sitten säilytetäänkin, jotta voivat tiedot eh, eurooppalaisen määräyksen pohjalta välittömästi viranomaisille toimittaa. Nopeampi tutkintamääräys voi jäädyttää tiedot sitten välittömästi ja saada ne hyvin nopeasti. Tämä olisi mielestäni keskeistä sitten vielä komission asiakirjassa tämä kieltäytyminen artikla 9 kohta 5. Siinä todetaan, että jos palveluntarjoaja katsoo, että perusoikeusrikkomus on olemassa, palveluntarjoaja voi kääntyä täytäntöönpanevan jäsenvaltion oikeuslaitoksen puoleen ja näin heistä tietojen toimittamisen eteenpäin. Kiitoksia. On. Suuret kiitokset teille. Ja sitten lähestulkoon viimeisenä puhujana Hartman vielä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelut, että keskityin erityisesti kyberrikollisuuteen puheenvuorossani, mutta kun minut juuri sen alan asiantuntijana tänne kutsuttiin ja ammatillinen kokemukseni viimeisten 12 vuoden ajalta on juuri kyberrikollisuuden parista. Minä en ole muiden rikollisuuden alojen asiantuntija, mutta tiedän, että 24-7 hotline, kuuma linja tarvitaan ja tätä ei käytetä niinkään ulkopuolelta tulevien vinkkien vastaanottamiseen, vaan erityisesti oikeusapupyyntöihin muiden jäsenvaltio- tai muiden valtioiden viranomaisilta oikeusavun puitteissa. Eli vaikka voin puhua vain kyberrikollisuuden alalta, niin kyllä tämä aika tärkeä on. Eli tuo 24-7 kuuma linja, Schneiderhan viittasi ihan vastaavaan äsken, olemme nimittäin kokeneet, että monilla aloilla erikoistuminen on äärimmäisen tärkeää, onpa kyse sitten tuomareista, poliiseista, syyttäjistä, niin että hyvin nopeassa aikataulussa voivat tehdä hyvin monimutkaisista rikoskokonaisuuksista päätöksiä, ja jotta juuri perusoikeudet voidaan ja otetaan huomioon täysimääräisesti, niin yksittäisissä tapauksissa esimerkiksi poliisien toimien on oltava määräysten mukaisia. Ja tämä on mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa, että poliisit voivat vielä täältä tämän, tästä kumman linjan numerosta, joka vastaa aina syyttäjältä ottaa syyttäjän ottaa yhteyttä ja tarkastaa, ovatko toimet lainmukaisia. saava koskee yksityisiä toimijoita. Tämä erikoistuminen on itse asiassa oikeussa alalla oikeusjärjestelmissämme edennyt ja sillä on hyvin myönteistä vaikutusta laajemminkin. Esimerkiksi Kölnissä on nyt perustettu erillinen tuomioistuin kyberrikollisuudelle, tai siis tuomioistuimen osasto, joka keskittyy yksinomaan kyberrikollisuuteen ja antaa siihen liittyviä päätöksiä. Niin tuo peiliikuva menettely, kyse on oikeastaan kahtalaisesta välineestä. Yhtäältä Kyse on siitä, että kun rikolliset äh, digitaalialan äh, toimet useimmiten eivät toimi vain yhdessä maissa, maassa. Jos äh, jossain maassa on käynnistetty tutkinta, niin tämän tutkinnan pohjalta on helppo sitten käynnistää tutkinta sen suhteen, onko myös saksalaisia jotka ovat esimerkiksi kärsineet vahinkoa tästä rikoksesta. Ja näin ollen ennen kuin saksalainen edes tekee rikosilmoituksen, voi olla, että meillä tämän peilikuvamenettelyn pohjalta on jo tietoa asiasta ja olemme voineet myös aloittaa todistusaineiston keräämisen. Eli näin voimme nopeuttaa ää, tätä käsittelyä ja mahdollisesti löytää kotimaisen rikospaikan tai rikoksen ja sitten voimme käynnistää sen suhteen tutkinnan ilman, että välttämättä tämä oikeus pyytäminen on mitenkään tässä etusijaisena. Ja ihan niin kuin kollega Belgiastakin totesi ja minä esimerkissäni totesin, me, ovatko nämä meidän esimerkkimme edustavia? Kyllä ne siinä mielessä ovat, että ainakin kyberikollisuuden alalla menettelyt vaativat kriittistä infrastruktuuria, teknisiä menettelyjä, kiireellisyyttä. Eli kyllä nämä meidän, minun esimerkkini olivat hyvin edustavia esimerkkejä kollegoilta sitten, eli syyttäjiltä, mutta myös tuomareilta, jotka käsittelevät muita kuin kyberrikollisuuden aloja olen kuullut, että tiedon saaminen Euroopasta tai maailmanlaajuisesti monilla rikollisuuden aloilla on äärimmäisen eh, etusijainen kysymys tällä hetkellä. Olipas täällä nyt koko joukko kysymyksiä. Niin, viimeinen virke vielä, vapaaehtoisuus. Tietenkin eh, ne yritykset, kaupalliset yritykset ajattelevat liiketoimintaansa, sen kannattavuutta ja kustannuksia. Jos niillä on laillinen velvoite toimia tietyllä tavalla, niin esimerkiksi Saksan verkkoalalla viha puheeseen reagoiminen muuttui kun äh, meille tuli uutta lainsäädäntöä ja alan toimijat äh, joutuivat äh, käyttämään huomattavasti entistä enemmän tämän lain vuoksi resursseja vihapuheen torjuntaan ja tutkimiseen. En tiedä kuitenkaan kuinka paljon tämä on maksanut. Kiitos kollegat. Tiedän, että herra Mitchell halusi antaa hiukan lisätietoa siitä, mitä voimme lukea. Me saimme kuulla nyt paljonkin tässä paneelissa ja saattaa olla, että katsomme vielä asia Ehkä muutamme nykyisiä maadella ja esimerkiksi Euroopan tutkintamääräyksen osalta ja samaan aikaan ehkä muutetaan soveltamisalaa niin, että keskitytään muihin asioihin. Meillä on paljon keskusteltavaa, joten en anna uudestaan kenellekään panelistille puheenvuoroa, koska me olemme 45 minuuttia myöhässä. Ja nyt on aika todellakin avata seuraava paneelikeskustelu. Kiitoksia kovasti, että kaikki osallistuitte ja annoitte näkemyksenne. Ja herra äh, Scheinhan, jos teillä on ongelmia, äh, kun vaaditte lisää tuomareita, niin uskoisin, että oikeuden alalla meidän pitäisi äh, käyttää hiukan lisää rahaa, jotta saamme paremmat järjestelmät. Kiitoksia siitä, että tulitte paikalle. No niin, katsotaan. Kiitos teille kaikille. Ja nyt menen sitten suoraan. Äh, pahoittelen, etten voi hyvästellä teitä kaikkia. No, esittelen teille saman tien heti seuraavan paneelin. Jälleen kerran puhumme eh, sähköisistä eh, todistusaineistoista suhteessa nykyisiin eh, välineisiin. Perusoikeudet, suhteellisuus, tarpeellisuuskysymys ja tietosuoja. Meillä on täällä puhujia sitten. Pyytäisin heidät tänne eteen puhumaan. Meillä on professori Marko Bosniak. Hän on ihmisoikeustuomioistuimesta ja hän on meihin yhteydessä videon kautta. Olemme pahoillamme, että olemme niin paljon myöhässä ja aina kuten aina, meillä on 10 minuuttia kaikille puhujille, jos teidän on mahdollista vähentää puheaikaanne, kutistaa sitä, sitä arvostaisimme erittäin paljon ja ilman mitään lisäviivytyksiä, koska tiedän, että kovasti Strasbourgissa. Herra Bosniak on jo odottanut, joten ensimmäisenä annan saman tien puheenvuoron professori Bosniakille Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta tuomari. Hän esittelee näkemyksensä todistusaineistosta. Toivottavasti hän pystyy seuraamaan keskustelua ja kuuntelee meitä. Ja nyt voitte sitten aloittaa oman esityksenne. Kiitos puheenjohtaja. Toivottavasti kuuluu hyvin siellä Brysselissä. Jos kuulette, niin sitten jatkan ja pidän nyt tämän puheenvuoroni. Miltä kysyttiin katsausta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeustapauksiin, jotka liittyvät tähän esittämismääräyksen ja säilyttämismääräyksen. Minä olen ihmisoikeustuomioistuimen tuomari, mutta täällä kuitenkin puhun ihan henkilökohtaisista näkemyksistäni. Tietysti jos esittelen täällä jotain päätöksiä tai tuomioita, niin ne tietysti heijastelevat ihmisoikeustuomioistuimen oikeustapauksia. Jos katsotaan yleissopimusta ihmisoikeuksista, niin on havaittavissa, että siellä on eri kohtia, jotka liittyvät ehdotettuun asetukseen artiklat 8, 13 ja 6. Minä keskityn tässä puheenvuorossani artiklan 8 sisältöön ja siinä suojellaan neljä eri etua, yksityiselämää, perheelämää, kotia ja mm, viestintää. Ja näistä eduista kohta A, yksityiselämä ja sitten tämä viimeinen D, eh, viestintä ihmisten välillä. Nämä ovat ne, joihin tämä ikään kuin eniten vaikuttaisi tämä väline. Se, että yleissopimuksen oikeuksiin tämä vaikuttaa, ei välttämättä tarkoita sitä, että kun näitä oikeuksia rikottaisiin artikla 8 mukaisesti, voidaan puuttua näin oikeuksiin, jos se on oikeudenmukaista, jos tavoite on legitiimi ja jos se on tarpeen demokraattisessa yhteiskunnassa. En nyt tästä toisesta kriteeristä puhu pitkään. Kyseessä on legitiimi tavoite, sillä minun kantani on se, että tämä kriteeri täyttyy tässä ehdotetussa välineessä, eli tämä kattava luettelo artiklan 18 kappaleessa rikosten ehkäisy, kansallinen turvallisuus ja muiden eh, turvallisuuden suojaaminen. Ensimmäinen ja kolmas kriteeri vaikuttaisivat olevan vähän kiistanalaisempia ehdotettujen ajatusten pohjalta. Ensin jos ajatellaan tätä eh, oikeudellisuutta vaatimuksena, jotta tämä toteutuisi, niin tämän, tästä laista on voitava saada tietoa, sen on oltava ennakoitavissa ja sen on voitava suojata eh, mielivaltaiselta puuttumiselta. Jos ajatellaan näitä esitettyjä toimia, niin eh, kyseisiin säädöksiin pitäisi ottaa mukaan selkeät rajoitukset eh, näiden toimien kestolle ja kattavalle alalle. Pitäisi mainita myös, miksi näin määrätään ja pitäisi pitäisi myös sanoa, mitkä ovat ne viranomaiset, jotka voivat luvan antaa ja nämä määräykset toteuttaa. Ja sitten pitää myös oikeussuojakeinot määritellä kansallisen lainsäädännön puitteissa. Ja kun puhutaan tästä laillisuusvaatimuksesta, niin voidaan kysyä, mutta minkä lain pohjalta näihin toimiin pitäisi ryhtyä. Yhtäältä meillä on tietysti tämä asetusehdotus, joka on EUn lainsäädäntöä. Mutta sitten nousee kysymys siitä, onko eh, määräyksen antava antavan valtion eh, lainsäädäntö huomioitava ja vastaanottavan valtion. Jos ajatellaan määräyksen antavan valtion lainsäädäntö, niin vaikuttaisi aika selvästi siltä, että siihen viitataan tässä välineessä useampaan otteeseen tiettyjä asioita. Ei tässä ehdotuksessa säädellä, eli oletetaan, että mm, määräyksen antava valtio toimii kansallisen lainsäädännön nojalla. Tähän liittyy kuitenkin ehkä tiettyjä ongelmia. Ja jos ajatellaan sitten tiedonsaantia tästä laista ja ennakoitavuutta, niin voidaan ajatella, että monessa tapauksessa kyseessä olisi ulkomaankielinen eh, määräys ja se viittaisi myös ulkomaiseen oikeusjärjestelmään. Jos ajatellaan sitten tätä ymmärrettävyyttä ja ennakoitavuutta, niin tässä ongelmaa lisää se, että kaksoisrangaistavuutta ei ennakoida tässä ehdotuksessa. Ei ole myöskään eri e, mahdollisia e, rikosluokkia määritelty. Tämä on ihan erilaista kuin esimerkiksi e, pidätysmääräyksen osalta. Ja sitten ei ole sellaista vaatimusta, että olisi samanlaisia toimia täytäntöön maassa. Eli voidaan siis määrätä sellainen täytäntöönpano toimi, jota ei ole olemassa vastaanottaa maan oikeusjärjestelmän mukaan. Ja sitten jokaisen odotetaan tuntevan kotimaan laki ja myös EU-laki, mutta onko mahdollista vaatia, että kaikki tuntisivat kunkin EU-jäsenvaltion kotimaisen lainsäädännön. Ja jos ajatellaan sitten täytäntöönpanevaa jäsenvaltiota ja sen oikeutta, niin se ei vaikuttaisi olevan ollenkaan relevanttia tämän ehdotuksen pohjalta. Jos sitten katsotaan tätä yleissopimuksen kannalta, niin tämä voi olla kyllä aika ongelmallista, koska ihmisoikeusyleissopimuksen sopimusosapuolet, joiden joukossa on 28 EU-jäsenvaltiota. Ne kaikki ovat vastuussa ihmisoikeuksien suojaamisesta eh, omalla tuomioalueellaan. On pantava eh, pystyyn säädöspuitteet ja varmistettava eh, laillinen, jos jopa oikeudellista suojaa tietyissä tapauksissa ihmisoikeusyleissopimus on aikaisemmin käsitellyt vastavuoroista tunnustamista EU-lainsäädännössä ja on lähdetty siitä oletuksesta, joka on hyväksytty, että suojan taso on samanlainen, mutta jos jäsenvaltiolle tulee sellainen eh, valitus, että tässä on ollut puutteita oikeuksien toteutumissa eikä EU-lailla pystytä tätä ratkaisemaan, niin sitten eh, ei voida sanoa, että tähän valitukseen ei panoita siksi, että Eh, tässä vain EU-laista lähdetään liikkeelle. Autins eh, vastaan Latvia-tapauksessa tämä on näin määritelty ja myös muissa tapauksissa. Tässä ehdotuksessa, joka teillä on edessänne, luo aika ainutlaatuisen tilanteen, jos ajatellaan eh, ihmisoikeustuomioistuimen ennakkotapauksia oikeustapauksia. Artikla 8 täytäntöönpanossa ei välttämättä vaadita eh, täytäntöpanovan jäsenvaltion eh, toimintaa. Onkohan tämä yleissopimuksen mukaista, sillä voitaisiin legitimisti olettaa, että täytäntöönpanevan valtion lakia pitäisi soveltaa kussakin tapauksessa, ja tämä sitten vaikuttaisi siihen, miten laillisuutta arvioidaan kussakin tapauksessa. Ja sitten katsotaan ihan yksinkertaisesti tätä asetusehdotusta ja pyritään sitä arvioimaan laillisuusvaatimuksen kannalta ja miettimään, ovatko sen eh, säädökset sellaisia, että ne mahdollistavat eh, suojan, eh, tehokkaan suojan väärin käytöksiltä huomioon ottaen ihmisoikeustuomioistuimen oikeuspäätökset, niin voidaan huomioida seuraava, seuraavat seikat ja mainitaan ne. Niin Ensinnäinen kysymys on, että näiden toimien sisältö, onko se tarpeeksi selkeästi määritelty. Minä henkilökohtaisesti en ole asiantuntija teknisissä seikoissa, mutta vaikuttaisi siltä, että joskus on vaikeasti määriteltävistä, onko joku tietty toimi tai toimenpide tai vaihe Eh, eh, sellaista tietoa, että se liittyy eh, tiedon käyttöön tai tiedon mm, tilaajiin. Jos ajatellaan esimerkiksi Benedik vastaan Slovenia-tapausta, johon aikaisempi puhuja täällä viittasi, niin voitaisiin ajatella, että tämä ei aina ole niin selvää. Ja sitten tässä ehdotuksessa ei ole mitään viittausta näiden toimien kestoon, eikä menettely ole selkeästi eritelty. Luvan antamis- ja täytäntöönpanomenettely menettelyjä ei ole myöskään selkeästi säädelty eikä puhutakoon rajoitetusti oikeussuoja mahdollisuuksista. Minulta loppuu aika, siksi puhun vain hyvin lyhyesti Eh, tästä tar- näistä tarpeista demokraattisessa yhteiskunnassa, mutta tämän kriteerin pohjalta ei pitäisi olla liikaa mm, liian pitkälle meneviä toimia. Pitää toimia suhteellisesti nimenomaan tämän kriteerin yhteydessä ja kun tarkastellaan tätä ehdotusta erityisesti, niin lyhyesti puuttuisin myös tähän rikoksen vakavuuteen esittämismääräys olisi ilmeisesti käytettävissä aina, aina silloin, kuin eh, vaadittava rangaistus olisi vähintään kolme vuotta eh, vapauden riistoa. Ja sitten toisaalta säilyttämismääräys koskisi mitä tahansa rikoksia ei ole mitään vaatimuksia liittyen siihen, että voidaan osoittaa toteen, että tämä on todellakin toteutunut tämä rikos, eikä sitten eh, tietojen mm, käytöstä. Eli tästä näkökulmasta tähän tarvitaan vielä lisäharkintaa tähän ehdotukseen, mutta minä tietysti mielelläni myös vastaan kaikkiin teidän kysymyksiinne. Kiitos. Thank you very much, professor. Kiitoksia kovasti, eh, professori Bosniak. Annan seuraavalle puhujalle saman tien puheenvuoron. Kyseessä on eh, herra Dering. Hän on ohjelmajohtaja eh, EUn e perusoikeusvirastosta. Um, Kiitos puheenjohtaja. Täällä arvon asiantuntijat ovat jo paljon sanoneet, että ei minun tarvitse enää tässä kaikkea toistaa. Haluaisin kuitenkin muistaa kaikkia osallistujia siitä, että alussa juuri herra Böse teki selväksi, mitkä ovat nämä suuret kysymykset. Ensinnäkin itsemääräämisoikeus ja toisaalta sitten perusoikeuksien kunnioittaminen. Ja tässä keskustelun edetessä ja kuultuamme myös, mitä Bosnia juuri sanoi, nämä ovat ne tärkeät kysymykset. Ensinnäkin, että ihmisoikeus yleissopimuksen allekirjoittaja maiden on kaikkien velvollisuus huolehtia sitä, että ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kunnioitetaan äh, maan alueella ja Samoin sitten todella täytäntöönpano valtion tulee huolehtia siitä, että tämä valvonta toteutuu myös sen puitteissa. Tässä on tiettyjä puutteita tässä ehdotuksessa. Puutun niistä joihinkin, mutta en nyt puutu suinkaan kaikkeen, mitä Böse, Schneidenhan ja Mitchell täällä ovat jo todenneet. Arvoisa puheenjohtaja, olen heidän kanssaan täysin samoilla linjoilla ei saa käydä niin, että tietyt ongelmat jäävät huomiotta. On myös muutama pienempi asia, jotka tulee ottaa huomioon. Ne liittyvät perusoikeuksiin. Artikla 2, artikla 15 määrittelee tällaiset hätätapaukset ja Kyse on esimerkiksi henkeen kohdistuvasta uhasta tai fyysiseen itsemääräämisoikeuteen kohdistuvasta uhasta, mutta onko tämä eh, rajaus sopiva, soveltuva? Hätätilanne tulisi määritellä hyvin selkeästi. Entäpä jos kaksi henkilöä vaikkapa eh, suunnittelevat kidnappaavansa ihmisen, tämä ei välttämättä kohdista uhkaa eh, tämän panttivangin henkeen tai fyysisen koskemattomuuteen, taikka lapsiporno lapsen seksuaalinen koskemattomuus, vaikka kyse ei olisikaan hänen hengestään, niin mielestäni määritelmä siitä, mikä on hätä, tapaus, hätätilanne 215, niin tämä on liian kapeasti määritelty. Lisäksi on suojeltava kaikilta, kaikilta toimilta, jotka perusoikeuskirjan kakkosartiklan ja muiden artiklojen mukaisesti jotenkin loukkaavat ihmistä ja hänen oikeuksiaan. Sitten kun puhutaan esittämismääräyksestä, täällä artikloissa määritellään Äh, tällaiset äh, tiedon äh, siirrot, jos esimerkiksi kyse on vakavasta rikoksesta ja ylipäätään 4a-alakohdan mukaan aina tulee ottaa huomioon suhteellisuus sekä maksimirangaistus, jos rikoksesta tuomitaan vähintään kolmen vuoden vankeuteen. Tätä on pidetty rajana. Yksi esimerkki ehkä artiklan 9 mukaan 25 jäsenvaltiota ovat tämän direktiivin täytäntöönpanneet, niin esimerkiksi kolmansien maiden laittomasti oleskelevat kansalaiset voivat joutua hyväksikäytön uhriksi työmarkkinoilla joissain maissa tästä rikoksesta rangaistus voi olla kahdesta viiteen vuoteen vankeutta mutta esimerkiksi Luxemburgissa kuitenkin vain kahdeksasta päivästä yhteen vuoteen maksimirangaistus ja Tsekin tasavallassa korkeintaan kuusi kuukautta. Eli mikä sitten on tällainen vakava rikos? Useimmissa jäsenvaltioissa tämä eh, rikos nähdään vain lievänä rikkomuksena, joten meillä täytyisi olla muita mittatikkoja kuin tämä rangaistuksen pituus kun määrittelemme vakavia rikoksia. Vakava rikos ehkäpä niin kuin määritelty Europol-asetuksen kolmannessa artiklassa ja sitten vielä tuon Europol-asetuksen liitteenä oleva pitkä luettelo. Sitten artikla 5.4b, jossa puhutaan toisen lainsäädännön erilaisista välineistä, kun puhe on rikoksista, jotka on toteutettu tietojärjestelmän kautta esimerkiksi nettimaksu, lapsiporno tai eh, taikka vaikkapa viharikokset internetissä. 2008 vuodelta on tiettyjä määräyksiä rikosoikeudessa esimerkiksi liittyen äh, äh, muukalaisvihaan äh, ja rotuvihaan. Ja kun sitten puhutaan rodusta, ihonväristä, syntyperästä, uskonnosta, niin artikloissa lukee, että jäsenvaltioiden tulee varmistaa toimin se, että tapaukset, joissa tämä rikos on tapahtunut Ähm, internetissä tai välityspalvelun kautta. Täytyy myös ryhtyä toimiin, äh, ajatellaan vaikkapa vihaa, puhetta, ähm, internetissä tai viharikoksia, rasistisia rikoksia netissä, niin ei niitä tulisi käsitellä yhtään lievemmin kuin vaikkapa talous- tai petosrikoksia, jotka tapahtuvat netin kautta. Ähm, perusoikeuksien äh, kunnioittaminen äh, määritellään äh, yksilön oikeuksien kautta jäsenvaltiotasolla. Tässä mallissa uhriaa kuitenkin joskus näkymättömäksi. Tätä mallia on nyt kyseenalaistettu ja on syntymässä nousemassa esiin uusi paradigma, eli vakava rikos, joka rikkoo yksilön eli uhrin ihmisoikeuksia ja tunnustetaan, että vakavat rikokset voivat olla ja ovat samalla vakavia ihmisoikeusrikkomuksia. Ihmisoikeusrikoksen kohteeksi joutuneella on oikeus nostaa rikosoikeudellinen kanne, jos muita oikeussuojakeinoja viestin välittämiseksi ei ole kun yksilön yksittäisen uhrin oikeuksia on rikottu. Sitten ihmisillä on oikeus tutkintaan ja vastuullisten löytämiseen ja tuomiolle saattamiseen. Tästä tapaus KU vastaan Suomi ihmisoikeustuomioistuimessa on yksi esimerkki päätöksestä. Tulee löytää rikoksen tekijät ja näin ollen asetuksen määräysten on täytettävä vaatimukset perusoikeus kannalta vakavien rikosten uhrien suhteen ehdotuksen artikla 14, jossa puhutaan tämän määräyksen tunnustamisesta. Tässä on hiukan sekavat viestit. 14.2 artiklassa todetaan, että viranomainen, viranomaisen tulee tunnustaa tämä määräys ilman lisää mutta sitten Toisaalla todetaan äh, tehdä päätös äh, määräyksen tunnustamiseksi viimeistään viisi päivää äh, määräyksen saapumisen jälkeen. Eli tässä nousee esiin kysymys siitä, että kuka on täytäntöön panevan viranomaisen vastuutaho määräyksen ähm, kohdalle ja tämä olisi sitten palvelun tarjoaja tässä tapauksessa, mutta vaihtoehtoa ei ole artiklan 14 mukaan. Ja samalla sitten palveluntarjoajan täytyy perusoikeuksien kannalta kunnioittaa määräyksiä, eli siis Kuitenkin taustalla on vain yksi päätös. Joka tapauksessa tämä päätös on sitova ja vaikuttaa palveluntarjoajan toimintaan. Näin ollen perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaan oikeussuojakeinon on oltava mahdollinen tällaista päätöstä vastaan tietyin syin palveluntarjoajalla on mahdollisuus vastustaa määräystä, mutta tässä ei kuitenkaan sitten oteta huomioon tuota artikla 47. Täytyisi muistaa, että jäsenvaltioiden viranomaisten on toimittava jo lainsäädännön mukaisesti, eli perus oikeuskirjan mukaisesti ja tämä vaatii aina artikla 47 mukaisesti oikeusoikeinoja, reilua oikeudenkäyntiä ja myöskin oikeusavun saatavuutta. Ehdotus luo ikään kuin tällaisen kahtalaisen paralleelijärjestelmän, eli määräyksen antava viranomainen ja sitten taas täytäntöönpano viranomainen, jonka on tunnustettava määräyksen oikeutus. Nyt minun täytyykin tässä hiukan tehdä päätöksiä sen suhteen, että mitä jättää pois tästä puheesta. Niin ihan lyhyesti ehkä vielä. Kyllä, kyllä. The fact that, um... Tämä tosiasia, että täytäntöönpanevan viranomaisen tulee tarkastella, onko artikloissa 4 ja 5, artiklassa 14, 4 ja 5 siis äh, mahdollisia ähm, kiviä äh, sen suhteen, onko määräyslain mukainen ja esimerkiksi langetettu rikoksesta, joka on kyllin vakava ja niin edelleen. Tämä on varsin epäselvä kriteeri, jos äh, täytäntöönpanevan viranomaisen Eli vastavuoroinen luottamus ja tunnustaminen ovat tässä taustalla, kun ajatellaan koko tutkinnan tehokkuutta rajat ylittävissä tapauksissa ja sitä saatavaa tehokkuushyötyä, johon tässä nyt pyritään. Näen tässä kyllä tietyn dilemman, koska täytäntöönpaneva viranomainen kun se otetaan mukaan, niin määräävä viranomainen jää heikompaan asemaan ja myös sitten päinvastoin. Joten en tiedä, että tuleeko tässä mitään ajallista hyötyä kuitenkaan. And, uh, now I directly Kiitoksia oikein kovasti ja sitten seuraava puhuja Joe McNamee EDRIstä. Kiitoksia kovasti, kiitoksia kutsusta tähän erittäin korkeatasoiseen paneeliin. Minulla on nyt ehkä oikeastaan vähän vähemmän sanottavaa kuin alun perin ajattelinkin. Tässä yhteydessä voin kiittää myös valiokuntaa sen toiminnasta näissä kysymyksissä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Eilen eurobarometri osoitti, että enemmistö kansalaisista eh, eivät ole tyytyväisiä oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen eh, ja siitä herää eh, taustakysymyksiä juuri tähän asiaan ja tässä ympäristössä ja siinä tilanteessa, jossa vastaanottavat maat, jotka saavat näitä määräyksiä. Tämä on erittäin tarpeellinen katsantokanta nyt tässä vaiheessa. Mm, puuttuisin siihen, mitä tässä tarkoitetaan tällä ehdotuksella. Siinä on oikeastaan yksi lause. Onko noudatetaanko siinä oikeudellisia menettelyjä ja velvoitteita niin, että saadaan aikaan tasapaino, kategorointi tiedoissa ja poistetaan kaikki nämä epäilykset, joita esittävät esimerkiksi Bosniak. Tässä otettiin esiin äh, oikeudellinen ennakoitavuus ja äh, äh, Tiedämme, että tämä ennakoitavuus on hyvin vaikeata, mutta nyt on ehdotettu hyvin vakavan tyyppisiä puuttumistoimenpiteitä missä tahansa jäsenvaltiossa näissä menettelyissä? Onko kysy nyt kattavasta luettelosta vaihtoehdoista? Tässä on mainittu eri oikeusjärjestelmien kokemukset, mutta jos tätä käytetään retorisena tapana sanoa, että se ei ole toiminut ja se tarkoittaisi, että se ei voi toimia. Se on ehkä looginen hyppäys. Komissio itse on tehnyt hyvää työtä ja siinä on huomattu myös, miten paljon tarvitaan parannusta myös keskinäisissä oikeusapukysymyksissä. Mutta jos on olemassa oikotie, niin kuka menee pitkää kautta? Yhdysvallat otti käyttöön oman ohjelmansa, joka vähensi sen tapauksien viivettä kolmanneksella. Se että mä oon ollut vaikeaa, se välttämättä perustu faktoihin. Komission sanoi, että 2014 EU hyväksyi EUna ja silloin mietittiin myös muita keinoja, mutta joka tapauksessa toimielimet miettivät perustavanlaatuisia periaatteita ja myös rajat ylittävä pääsy oli, tietoihin oli tarkastelussa nyt me me eh, muistamme tämän eh, digitaalisen pääsyn, mutta eh, emme sitten periaatteita. Ja sitten monimutkainen kysymys, joka liittyy ehm, tuomioistuimiin turvatakeet. Siinä halutaan taata rikkomattomuus näissä valtioissa. Se tarkoittaa, että pitäisi tarkastella neutraalisti ulkomaista lainsäädäntöä. Ja se voi tarkoittaa myös sitä, että se huonontaa kotimaisen tilanteen. Epäilen tätä. Ja sitten jos ei pystytä täyttämään velvoitteita silloin saadaan tietää määräyksestä ainoastaan silloin, kun antaja valittaa. Ja silloin herää kysymys, milloin määräyksen antaja valittaa ainoastaan silloin, kun e, silloin kun selkeästi loukataan perusoikeuksia. Ei riitä, että niitä käytetään väärin. Se pitää aivan ilmeisesti käyttää väärin ja sen pitää olla täysin selvää ja ilmeistä. Ja siinä tapauksessa asianajan pitää miettiä myös muuta kuin yrityslakia. Onko tämä aivan ilmeistä tämä loukkaus siis? Onpa kyse täysin ilmeisestä loukkauksesta sitten se ei nyt välttämättä riitä siihen, että vastustetaan määräystä. Jos määräys on turvallinen, se voidaan täytäntöönpanna. Jos se kiistetään, silloin on vaarana, että tulee sanktioita ja sitten tiettyjä kannustimia palveluntarjoajille, kannustimia noudattaa kannustetaanko siinä kysymyksiin. Tässä on tuomioistuimen päätössä aikaisemmin. Siinä jäsenvaltion oli velvollisuus saada aikaan tasapaino tämän määräyksen ja perusoikeuksien välillä. Ja siinä tapauksessa ei voida lähteä hakemaan toisesta maasta vastausta ja to, jossain tapauksessa tosiaan toimitaan hyvässä uskossa ja sitä kautta sitten äh, rikotaan oikeuksia, jos hypoteesi on se, että jos äh, mm, saadaan määräys äh, toisesta maasta, silloin aina voi vedota siihen, että on toiminut hyvässä uskossa. Niinpä tasapaino niillä kohdallaan vastaanottaja maa siitä ei ilmoiteta välttämättä mm, kyseiselle taholle, joka saa sen, ja sitten sanktioita voi tulla, jos ei noudateta määräystä. Siinä ei ole nyt tasapainoa, mitä tulee sitten, minkä, tyyppisen, minkä tyyppistä tietoa on. Sofiin Pelt puhui juuri tästä ja varmasti tekin esittelijänä esittämismääräys, säilyttämismääräys, ne saattavat olla liian pitkälle meneviä. Ja kun mietitään nämä tietojen kategorisointia sinänsä ajatellen tapausoikeutta, menen tapaus, joka mainittiinkin täällä jokin aika sitten ja tällä hetkellä neuvostossa poliittiset kompromissit äh, ovat tulleet esiin, varsinkin ajatellen nämä sisältötietoja, ja se saattaisi ratkaista poliittiset ongelmat, mutta eivät oikeudellisia ongelmia. Ja sitten tulee mukaan myös välineen valinta äh, asetus. Tämä on mielenkiintoista. Se on mielenkiintoista sen tähden, että äh, että onko se käytännöllistä, mutta no, mitä se tarkoittaa. Me tiedämme menneestä jo, että tuomioistuin on hylännyt komission oikeudellisen analyysin Safe Harbor tapauksessa ja sitten ja komission oikeudellisesta analyysistä huolimatta on myös hylätty tapauksia. Ja nyt kovasti odotamme eh, tämän hyväksyntää, jos siihen päästään, mitä tapahtuu, jos historia toistaa vielä itseänsä, jos eh, tämä asetus ehdot, sitä ehdotetaan, hyväksytään ja täytäntöön pannaan eh, tuomioistuin toimii niin kuin se on toiminut. Se katoaa, ei ole mitään toissijaista lainsäädäntöä, eli lainsäädäntö joka ei kestä oikeudessa. Siinä on valtavat riskit eh, sekä käytännön näkökannalta että eh, tapausoikeus mielessä instituutioille. Eli yhteenvetona me tuemme lainvalvontaviranomaisten toimintaa, joka toimii vähemmän kuin likainen häri. Ja myös, aivan kuten perusoikeuskirjassa on otettu esiin, uskomme myös, että täytyy tarkastella asiaa uudestaan, pitää oppia kokemuksista ei EUsta ja eh, voidaan miettiä, miten ei ole kysymystä voidaan parantaa ja eh, asian puuttua ja varmistua siitä, että on takeet siitä, että silloin kun on vaihtoehtoja eh, olemassa, ei jotain muut toimenpiteet, kaikista vähiten rajoittava vaihtoehto pitää valita. Erikseen vielä pitää miettiä tiukasti avoimuutta ja rinnakkaiskeskusteluja Euroopan neuvostossa esittelijä ja varjoesittelijät tarkastelevat tiukasti. Olemme tyytyväisiä niihin, jotka ovat esittäneet epäilyksiä. Me olemme tyytyväisiä myös esittämismääräys kannanottoon. Kiitoksia, anteeksi, että meni vähän yli. Kiitoksia oikein kovasti ja toivon todellakin, että kaikilla toimijoilla on oma intressiinsä saada aikaan sellainen laki, joka kestää eikä sitten kumoudu tuomioistuimessa. Kiitoksia erittäin. Mielenkiintoista oli myös kuunnella herra Bosniakia tuomioistuimesta Mm, tämä kannattaa ottaa huomioon. Ja sitten meillä on seuraava puhuja, eh, Vivi Rovski. Hän on Euroopan tietosuojavaltuutetun virastosta. Pulais, eh, tietosuojavaltuutettu, olkaa hyvä. Kiitos. Yritän puhua lyhyesti, erityisesti siksi, että suurin osa asioista on jo tullut edessä puheenvuorossa esille. Hyvä puheenjohtaja, arvon edustajat ja kaikki muut puhujat ja vieraat tietenkin tervehdin ensiksi haluaisin kiittää siitä, että minut on tänne kutsuttu ja näin voin tietosuojaa viranomaisen kannan täällä esittää. Täällä me olemme vastuussa EU-toimielinten tietosuojasta, mutta se on vastuussa myös tietosuojasta, tietosuojaa lautakunnassa, mutta myös muissa elimissä, kuten tpd joka on Euroopan neuvoston neuvoantava komitea ja mitä tulee sitten sähköiseen todistusaineistoon, me ymmärrämme aivan mainiosti, että tässä maailmassamme tekniikka muuttaa meidän elämämme ihan joka päivä. Me ilolla tätä tekniikkaa käytämme, mutta meidän on ymmärrettävä myös, että rikollis rikollisin toimiin on myös käytetty näitä uusia teknisiä mahdollisuuksia. Ja tästä sitten seuraa se, että rikollisen toiminnan todistusaineisto on usein sähköistä. Itse asiassa on tänä päivänä aika vaikea edes kuvitella sellaista rikostutkintaa, että ei käytettäisi ollenkaan sähköistä todistusaineistoa. Ja jos ajatellaan sitten viranomaisten ongelmia saada käyttöönsä tällaista aineistoa. No, ymmärrän tältä osin sen, mitä herra Kirchhoff sanoi esityksessään, mutta on kuitenkin yllättävää, että hän ei ymmärrä, ettemme halua mitään viedä pois viranomaisten käsistä. Ja tietysti olisi hienoa jos käytettäisiin laaseria e, eikä saksia, mutta ei pitäisi kuitenkaan käyttää sellaisia laaseria, jotka tulevat sieltä päin, mistä ne tulevat ja mitä käytetään niin kuin niitä käytetään. Haluan kuitenkin tehdä selväksi, että Euroopan tietosuojaviranomainen viranomainen on tietoinen siitä tavoitteesta, että pitää antaa välineitä viranomaisille, kun torjutaan rikoksia, mutta pitääkö olla uudet välineet vai ne välineet, jotka ovat vuodelta 2014, josta ei vielä ole täyttä tietoa niiden tehokkuudesta ja voitaisiinko niitä ehkä parantaa – näiden eh, olemassa olevien välineiden puitteissa. Mutta jos pyritään siihen, että halutaan nopeampaa ja helpompaa pääsyä todistusaineistoon eh, rajan takana, niin eh, tämä liittyy myös digitaaliseen yhtenäismarkkina-alueeseen. Ei tämä ole mitenkään ristiriidassa sinänsä tietosuojaa puitteiston kanssa, eli ei tässä pidä asettaa näitä asioita vastakkain, eli kun olisi yhdellä puolella ja sitten toisella puolella sitten pääsy sähköiseen todistusaineistoon. Tässä erotaan uudenlaisia toimintatapoja, joita voitaisiin saada käyttöön sähköistä todistusaineistoa. Ei tässä ole kuitenkaan sinänsä mitään täyttä uutuutta, mitä tulee näin pääsy oikeuksiin. Se, mikä tässä on uutta, on rajat ylittävä ulottuvuus, eli se, että e, maan A-oikeus viranomainen voisi nopeasti saada tietoa maasta B ilman, että käytäisiin e, tämä koko prosessi läpi myös maassa B. Meidän mielestämme on todella keskeistä e, tehdä selväksi juridisessa tekstissä että nämä eivät sinänsä ole uusia sääntöjä, vaan uusia tapoja käyttää niitä. Ei pidä antaa sellaista mm, mielikuvaa, että tämä väline, tavoitteena olisi muka uudistaa olemassa olevia periaatteita, jos ajatellaan tietosuojadirektiiviä koskien eh, lain käyttöviranomaisia. Tämä on vuodelta 2016 parlamentin hyväksymä ja sen täytäntöönpano alkaa tällä teholla nyt. Tietysti on ehkä epäilyksiä siitä, miten täytäntöpano toteutuu, mutta Euroopan unionilla on käytössään välineet eh, tarkastaa, miten maat sitä käyttävät. On tärkeää, että ollaan, että toimitaan yhdenmukaisesti. On yleinen tietosuoja-asetus ja sitten toisaalta eh, valvonta. Mutta jos tässä ehdotuksia nyt ehdotukset koskevatkin vain uusia toimintamuotoja, no vaikka näin olisi, niin täällä silti voi olla vaikutuksia ihmisten yksityisyyteen ja perusoikeuksiin ja vapauksiin. Meistä näin on tässä ehdotuksessa ja siitä syystä me aiomme kohta tehdä ehdotuksia konkreettisiksi muutoksiksi, jotta voitaisiin vähentää niitä eh, haitallisia seurauksia, joita ei ole tarkoitettu oikeuksien ja vapauksien osalta. Ja siksi oli hienoa kuulla, mitä professori Bosniak sanoi, koska eh, Ihmisoikeustuomioistuimen tuomioistuimen oikeustapaukset eh, osoittavat, että pitää todellakin tällaista, tällaisen lainsäädännön tarpeellisuutta todellakin punnita. Ja vielä tärkeämpää on miettiä oikeussuojakeinoja, jotka ovat tarjolla yksilöille ja myös riippumaton valvonta on tärkeää. tietosuojaviranomainen on jo aikaisemmin eh, ottanut tämän asian kantaa ja tämän sanon vielä lisää tietoa. Vähän laajemmin nyt sitten vielä kommentoisin asiaa, katsoisin tätä eh, suurempaa kuvaa, kun ajatellaan todistusaineiston keräämistä. Kuten tiedätte, Budapestin eh, pöytäkirjan lisäys. Keskusteluja käydään Euroopan neuvostossa. Tämä ei koske ainoastaan sitä, miten yhteistyötä voidaan tehdä suoraan toisten lainkäyttöaloiden kanssa. Me seuraamme sitä, miten keskustelut etenevät. Tämä pitäisi mielestäni tehdä niin, että se huomioidaan tämän keskustelun yhteydessä. Komission tarkoituksena on myös aloittaa neuvottelut Yhdysvaltain kanssa äh, sähköisen todistusaineiston saamisesta, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että tässä ei kyse ole tuosta äh, asiasta. Ja jos äh, nyt jo on välineet olemassa, jotta voidaan saada tiedot, jotka on tallennettu Yhdysvaltoihin, niin tämä valitettavasti muistuttaa siitä, että se, mitä täällä päätetään, on vasta ensimmäinen askel ja sitten tuloissa tehdään taas seurapäätöksiä tähän liittyen. Eli jos ajatellaan ehdotusta, niin pitää, pitää mielessä se, että tulevaisuus on kaikista oleellisinta. Ja tältä osin ymmärrämme, että tämä keskustelu jatkuu vielä usean vuoden. jotta voidaan varmistaa myös tässä mielessä, että lopullinen teksti konkreettisella tasolla varmistaa eh, perusoikeudet ja vapaudet, että se ei saa etääntyä olemista lainsäädäntöpuitteista. Mainitsisin myös toisen eh, seikan, joka tähän liittyy tai saa unohtaa. Tietosuoja, viranomaisen suositukset ovat samansuuntaisia kuin silloin, kun kommentoidaan terrorismin torjunta-asiaa internetissä. Näissä on paljon yhtäläisyyksiä, samoin kuin sähköisen todistusaineiston osalta on todettavissa, että tuossakaan kysymyksessä ei ole mitään eh, sellaisia asioita, joita voitaisiin ratkaista, jotka olisivat jollakin ristiriidassa tietosuojan kanssa. Kyllä näihin ratkaisu voidaan löytää. Lopuksi vielä sanoisin, että jos ajatellaan, kuinka suuria haasteita EUn edessä on, mitä tulee rikos eh, oikeudellisiin asioihin, niin realistisesti katsoin, tähän menee monta vuotta, kun halutaan eh, tarkastella, minkälaisia eh, vaikutuksia tällaisella asetuksella voi olla. Tämän pitäisi kuitenkin olla nyt eh, yhteensopiva olemassa olevan tietosuojapuitteiston kanssa. Ja jos tästä puitteistosta etähdytään, e- no tällaista ei pitäisi tehdä tuossa lainsäädännössä. Kiitos paljon siitä, että kuuntelitte ja vastaamille kysymyksiin. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti esityksistä Ja tietenkin eh, paneelikeskusteluiden aikana toistetaan tiettyjä asioita, mutta mielenkiintoista oli, kun puhuitte näistä kysymyksistä, jotka tulivat esiin eri paneeleissa, kun puhutte isoista toimijoista, joilla on paljon tietoa, mutta jos tämä on ongelma, niin tämä on minun tulkintani siitä, mitä sanoitte, niin ehkä pitäisi miettiä täsmällisempiä toimenpiteitä, pakottavat kaikki toimimaan siinä. Nyt me olemme tulossa tämän paneelikeskustelun loppuun. Olen tyytyväinen, että meillä on mukana puhuja täällä myös kansallisesta tekniikka- vapauskeskuksesta Emily Brunet. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia, että sain osallistua tänne tänään. Minä puhun aika lyhyesti, koska aika paljon on puhuttu jo sitä, mitä halusin sanoa. Minä olen käynyt läpi yksityiskohtaisesti tämän komission ehdotuksen ja asiasta on laadittu jo kannanotto ja me haluamme esittää pääkohdat, jotka ovat omassa lausunnossamme ja Aivan ensiksi eh, neljä yleishuomiota ja sen jälkeen yksityiskohtaista analyysiä ja eh, tosiaankin olemme eh, tarkastelleet tätä myös ajatellen, ajatellen tätä asetusehdotusta ja mitä tulee yleishuomioihin tietosuoja kysymyksessä mm, Äh, asiasta on puhuttu melko laajalti. Ähm, tässä äh, epäillään hiukan oikeusperustaa ja oikeusyhteistyötä, äh, koska tässä otetaan esiin ainoastaan yksi viranomainen. Ja sitten toinen yleishuomio ähm, liittyy ähm, näihin kysymyksiin, joista puhuttiin. Me olemme tarkastelleet, miten pitkälti tätä välinettä talvitaan silloin, kun tutkitaan rikoskysymyksiä ja olemme huomanneet, että sieltä puuttuu se peruste, joka liittyisi nimenomaan tämän välineen tarpeellisuuteen. Ja tässä juuri eurooppalainen eurooppalainen tutkintamääräys nimenomaan tulee esiin me olemme tarkastelleet myös tarpeellisuusnäkökulmasta seurauksia, ajatellen tietosuojakysymyksiä näiden henkilöiden osalta, tässä luvutaan kaksoisrikollisuuden, kaksoissyytösten periaatteesta ja meidän mielestämme pitää olla tietyt takeet myös rikosoikeudellisissa menettelyissä ja tässä takeena on myös näiden kyseisten henkilöiden tietosuoja. Me pelkäämme myös sitä, että tässä jätetään sivuun asiaan liittyvä vuoropuhelu. Ja sitten lopuksi vielä huomiot liittyvät uuden, uusien välineiden tarpeellisuuteen. Me olemme tarkastelleet sitä, miten mm, tämä e, yksityistaho, joka on ollut mukana, minkälainen paino on nyt e, yrityksillä, e, kun pyritään takaamaan perusoikeudet ja siinä tietyt perusoikeudet ja eh, oikeusvaltioperiaate, ne pitää säilyttää ja meidän mielestämme tämä on eh, vähän eh, epäsuhtainen tehtävä, kun mietitään yleistä etuja ja, ja tästä syystä me suosittelemme että tietosuoja viranomaisten pitäisi olla etukäteen tietoisia näistä asioista, jotta asia voidaan seurata tietosuojan näkökulmasta ja pitäisi antaa tarvittavat takeet ja sitten yleishuomioita, jotka liittyvät siihen, mitä mainittiin, miten hyvin voidaan tietosuoja mielessä taata nämä taata suojatoimet rikossa oikeudellisissa kysymyksissä. Ja tässä tulee esiin nimenomaan artikla 39 ja eri EU-toimijat ja EUn ulkoiset, ulkopuoliset toimijat. Ja tässä me olemme halunneet muistuttaa, että artiklaa pitää soveltaa tähän. Ja tässä tarvitaan tiedot myös tiedonsiirron tiedonsiirroista silloin, kun niitä on ollut. Ja sitten vastavuoroinen keskinäinen oikeusapu pyyntö. Siinäkin on tietyt takeet, joita pitää katsoa silloin, kun Euroopan unionin ulkopuolelta apua haetaan. Ja sitten loppu, lopuksi vielä yleishuomiona, mikä tulee selvennyksiin. Tässä heijastellaan myös muissa välineissä olevia näkökohtia – ja palvelun tarjoajat, eri yritykset joskus ryhmittyvät. Mm, ne menevät vähän pidemmälle kuin mitä tietosuoja vaatii ja joskus siellä on mukana myös alihankkijoita ja siinä on tiettyjä velvoitteita heidän koulutuksensa liittyen ja pitää siis tarkasti määritellä kaikkien osapuolten rooli tietosuojan näkökulmasta, jotta no, kaikkien oikeuksia kunnioitetaan. Ja tässä pitää muistaa myös tämän uuden asetuksen puitteet. Se ei välttämättä ole sama kuin aikaisemmin ja meidän pitää selkeyttää kaikille osapuolille tämä teksti niin, että että ymmärretään vaikka samat äh, velvoitteet eivät äh, pädekään. Ja äh, noudatetaan kriteerejä, jotka liittyvät nimenomaan eurooppalaisen oikeuden käyttöön. Ja siinä voi olla myös riski, että tulkitaan väärin tiettyjä tietoja, jotka eivät saa niin herkän tiedon leimaa osakseen. Ja tällä tavoin tilaajatiedot ja vastaavat tiedot, siirtotiedot ja sisältötiedot esimerkiksi, ne ovat täällä komission tekstissä mainittuina. Ja sitten vielä lisäkommentteja jotka liittyvät menettelyihin ja eri vaiheisiin. Ja me halusimme niissä asioissa lisätakeita vielä. Ensinnäkin, koska tässä on aika alhainen kynnys, tässä puhuttiin jo siitä, että Euroopan unionissa ei ole rikossa oikeudellista harmonisointia ja joissakin tapauksissa eh, on eh, eri, eh, eri pituinen rangaistus, kolme vuotta on aika alhainen kynnys. Tämä, tämä kattaa lähesulkoon kaikki rikkomukset eri jäsenvaltioissa. Ja sitten toinen asia on määräajat joiden aikana pitää antaa äh, tiedot. Tietyissä tilanteissa saattaa olla äh, hyvin äh, kiire niin, että tiedot tarvitaan hyvin nopeasti. Se ei kuitenkaan sen pitäisi johtaa takeiden puutteeseen. Niitä voidaan antaa myös jälkeenpäin viranomaiselle. Ja tässä ainakin jälkeenpäin sitten voitaisiin hoitaa nämä kysymykset kuntoon. Ja sitten meillä on lisähuomioita vielä nämä takeet, joita voidaan selkeyttää vielä, jotta vältetään väärinkäytökset, ehm, esimerkiksi eh, esittämismääräyksen ja säilyttämismääräyksen väliset yhteydet, ne eivät välttämättä ole sidoksissa toisissa, toisiinsa. Ehm, mm, yhteys eh, voi olla hyvin eh, löyhä ja menettelyt varsinkin säilyttämismääräyskysymykset, niissä on tietyt omat vaatimuksensa. Ja sitten nämä tietosuojakysymykset ja myös turvallisuusnäkökohdat pitää ottaa huomioon. Ja sitten lopuksi vielä kaikista tärkeimmät huomiot tietyssä mielessä menettelyt, joiden avulla voidaan vastustaa täytäntöönpanoa 14 artiklan teksti, eli toimijoiden kyky puuttua silloin, kun kyse on perusoikeuksissa loukkaus, silloin olisi mahdollisuus vastustaa. Vaikuttaa siltä, että tämä kynnys on aika alhaalla. Ehkäpä se pitäisi olla vähän laajempi niin, että voidaan saada aikaan toimivampi valvontajärjestelmä ja varsinkin vuoropuhelumahdollisuus eurooppalaisten ja eh, kolmansien maiden eh, viranomaisten kesken. Siinä olen erittäin tyytyväinen eh, lausuntoon. Ja tässä esitetään asia hyvin kapeasti. Varsinkin tässä on nyt kriteerejä, jotka eivät ole riittävän objektiivisia. Ja eurooppalaiset tuomarit ja toimivaltaiset viranomaiset jos tätä tekstiä nyt siis lukee eh, tarkkaan, ne ovat vähän liian kaukana eh, tietoista, jotta voitaisiin käydä eh, vuoropuhelua, joka olisi säännöllistä kolmansien maiden kanssa. Minun aikani taitaa päättyä tähän ja tässä kävin läpi kaikki ne huomiot, joita halusin esittää. Kiitos. Kiitoksia oikein kovasti. Niin, hyvät kollegat. Ymmärrän, että tässä on hyvin pitkä kuuleminen. Aloitimme jo 14.30 tämän kuulemistilaisuuden. Haluaisin kuitenkin kiittää kaikkia puhujia. Varsinkin tässä paneelissa haluaisin painottaa vielä, mehän puhuimme nimenomaan perusoikeuksista ja eri kannoista, jotka tulevat esiin ihmisoikeustuomioistuimesta, varsinkin kun puhutaan tietosuojasta. Kyse ei ole pelkästään tiedosta ja sen suojelemisesta. Kun me puhumme tietosuojasta, me puhumme kansalaisten suojelusta. Kansalaisten suojelu on asia, joka pitää muistaa. Ja tästä syystä on vielä tarpeellisempaa löytää oikea tasapaino ehdotuksessa silloin, kun tutkintaa suoritetaan ja suojellaan uhreja, epäiltyjä, nämä on mainittu jo. Eli tässä mielessä paneelikeskustelu on hyvin hyödyllinen ja se antaa lisää lihaa luitten ympärille, kun käymme keskustelua tulevina kuukausina. En näe nyt kysymyksiä, paitsi Kornelia. No aivan, aivan lyhyesti. Erityisesti viimeinen kollega Rova Pone, minulla on nyt sellainen tunne, että tässä ikään kuin ympyrä sulkeutuu. Kysyn tätä teiltä tai muutkin voivat vastata. Katsotte ehkä teko, että tällainen asetus tuo todellista hyötyä, ottaen huomioon siihen liittyvät merkittävät ongelmat. Jos tämä mielestänne olisi väärä tie kulkea, mitä tietä sitten kulkisitte, jotta jotta saataisiin tiettyjä menettelyjä nopeutettua, byrokratiaa kevennettyä ja mitenkä tämä voitaisiin tehdä? Question. I'm not sure if the answer... Kiitos Kornelia, tämä oli lyhyt kysymys, mutta voikohan tämä vastaus myös olla lyhyt? Haluatteko yrittää vastata tähän? Merci. Um... Kiitos tietosuoja viranomaisten on vaikea antaa tällaista globaalia analyysiä niin kuin Euroopan komission. Meidän mielestämme tässä on samantapaiset takeet, niin kuin myös tietosuoja viranomainen sanoi, eli me teemme tiettyjä suosituksia näistä mahdollisista eh, takeista, jotta ainakin tietosuojan osalta tämä olisi eh, oikeuspuitteiden kanssa mm, yhdenmukaista ja myös eh, tuomisten päätösten kanssa. Ja jotta voitaisiin joitain asioita parantaa, niin yksi ehdotus on se, että pitäisi tehdä parempaa arviointia, jotenkin voitaisiin perustella, eh, miksi jotkut välineet eivät toimi tai olemassa olevat välineet eivät toimi. On vähän vaikea sanoa, mitä muista välineistä pitää lähteä muuttamaan. Tämä on tietysti tutkimus, joka pitäisi tehdä ja se, mitä ehdotamme esimerkiksi tiedon jäädyttämisen osalta. Tämä on ikään kuin yksi näistä syistä, miksi tarvitaan uusi väline, koska kun nämä tiedot niin nopeasti eh, liikkuvat ja muuttuvat, niin tämä on ikään kuin yksi syy tähän, mutta tämä on vaikeammin, eh, vähemmän vaikeasti yhdisteltävissä olemassa olevien välineisiin. Tätä voitaisiin tässä miettiä. Minä tietosuojan viranomaisena en pysty oikein globaaleja ehdotuksia tekemään eh, rikosoikeuden alalla tai tietämään kaikkia olemassa olevia ongelmia, mutta jos ajatellaan, minkälaisia tarpeita on, niin meillä meiltä puuttui elementtejä, jotka osoittavat, että olemassa olevat välineet eivät toimi. Okay, please. Niin. Yksi virke. Yksi vain. Ajatellen näitä esimerkkejä ja mahdollisia puutteita. Esimerkiksi mahdollisuus ymmärtää ja arvioida kuinka autenttinen määräys ja sertifikaatiot ovat määräyksen antavan maan viranomaisilta on äärimmäisen vaikeaa valvojan, joka samalla on yritys, joka kerää ja säilyttää tämän datan, niin on hyvin vaikea, vaikea ymmärtää, mikä se taho oikein on, joka tätä tietoa haluaa käyttöönsä. Kiitos. Yksi loppupäätelmä tästä paneista on se, että perus oikeudet ja tietosuoja ovat tärkeitä, mutta tämän lisäksi, jos ajatellaan tätä viimeisin kysymyksen antoa vastausta, ehkä aikaisemmin päätettiin, että kaikki asiat, jotka koskevat poliisia ja syyttäjiä, pitäisi eh, määritellä rajoitetusti ja kohdentusti niitä yhtä ainoa välinettä kaikkia varten. Mutta nyt taas tulee sellainen mielikuva, että tässä mm, laaditaan yhtä lakia, jonka pitäisi toimia eri tilanteissa. Eli jos ei nyt mennä konkreettisiin vastauksiin, eli pitääkö meidän olla kohdennetumpia, pitäisikö puhua myös jo olemassa olevista toimista, jotta voitaisiin miettiä sitä, voidaanko niitä laajentaa ja voidaanko jollain eh, muulla tavalla vähän rajoittaa eh, soveltamisalaa. Haluan kiittää panelisteja vielä kerran. Pyydän anteeksi sitä, että meiltä aika loppuu kesken, mutta kiitos siitä, että tulitte tänne paikalle ja että olette täällä olleet. Ihan varmasti hyvin moni tätä keskustelua on seurannut, koska tämä tapaaminen on netissäkin näkynyt. Haluaisin vielä kiittää professori Bosniakia, joka Strasbourgista käsin seurasi keskustelua toivottavasti näistä kysymyksistä on myös ollut apua teidän tulevalle Niin Kiitos siitä, että olette näin pitkään olleet täällä paikalla. Nyt voitte täältä paneelista poistua. Ja tämän sanottua, niin minä haluaisin saman tien kutsua seuraavat panelistit tänne puhumaan. Kyseessä on tämän päiväisen kuulemisen viimeinen osio seuraavat kolme puhujaa, jotka käsittelevät televiestinnän palvelun tarjoajien roolia, eli nyt Elini Kirjakides Epikistä, Lor Wagner Vodafonesta ja Tatri Maximilian Schubert, joka on Euroispan varapuheenjohtaja. Tervetuloa paneelimme ja muiden puhujien tavoin tekin saatte noin 80 minuuttia esityksillenne aikaa. Ja nyt aloitamme saman tien Eleni Kirjakidesistä, joka edustaa Epikia Yhdysvalloissa. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluan kiittää Euroopan parlamenttia kutsusta on todella suuri kunnia saada puhua teille. Olen tosiaan äh, Eleni Kirja Kiides, Electronic Privacy Information Centerin äh, riippumattoman Washingtonissa toimivan tutkimuskeskuksen edustaja. Olemme toimineet 99 vuodesta alkaen ja tarkastelleet äh, perusoikeuskysymyksiä, henkilösuojakysymyksiä, tiedonsaantia esimerkiksi Äh, lainvalvontaviranomaisille. Meillä on monia uusia haasteita äh, globaalissa ympäristössä, mutta äh, lainvalvontaviranomaisten toiminnan rinnalla tarvitaan vankat perusoikeussuojelumääräykset. Yhdysvalloista meillä on tästä kokemusta. Kyseessä oli yksityisyyden suojelemisesta tapauksesta, joka käsiteltiin korkeimmassa oikeudessa. Kyse oli juuri rajat ylittävästä tiedonsaannista Microsoft yrityksestä yritys pyysi korkeinta oikeutta tarkastelemaan, voisiko, voisivatko lainvalvontaviranomaiset vaatia Microsoftilta tietoja, e, joita varastoitiin, säilytettiin kolmannessa maissa. Tällaisten tietojen määrä oli kasvussa. Palvelun tarjoajat halusivat tämän tiedon koskien dataa, jota niillä on säilössä. Ja tämä tieto ei lain mukaan ollut kolmansien maiden saatavilla, kun Microsoftin tapaus oli korkeimman oikeuden käsittelyssä niin kerron tästä taustasta ja kahdesta kysymyksestä siihen liittyen. Ensinnäkin se, että säilytetty tieto Yhdysvaltain lainsäädännön mukaisesti, onpa kyse sitten Yhdysvalloissa säilytetystä tiedosta tai sen ulkopuolella säilytetystä tiedosta. Yrityksillä on tällaista tiedon toimittamismääräystä vastaan rajalliset oikeussuojakeinot. keinot kyse muun muassa liittyen siihen, onko kolmannella mailla maalla sopimus Yhdysvaltain kanssa, onko kyse kolmannen maan kansalaisen tiedoista ja muita määräyksiä. Toinen äh, osa äh, antaa Yhdysvaltain viranomaisille mahdollisuuden solmia kolmansien maiden kanssa sopimuksia, jotka mahdollistavat äh, säilytön tiedon toimittamisen kolmansiin maihin tietyin ehdoin. Tällöin äh, pitää kongressille, on äh, annettu äh, kirjallinen vakuutus siitä, että tämä kolmas, maa, kolmas valtio täyttää tietyt kriteerit, jotka ovat seuraavat. Ensinnäkin vieraan valtion lain täytyy tarjota ähm, henkilösuojalle ja yksityisyyden suojalle Äh, vahvat puitteet, samoin äh, kyse ei voi olla Yhdysvaltain kansalaisten äh, tietojen toimittamisesta pidätystä varten, samoin salassa pidetty tai pitämätön tieto ja täytyy täyttää tietyt kriteerit liittyen yksityisyyden suojaan tai siihen, Ähm, miten kohdellaan henkilöitä, jotka oleskelevat Yhdysvalloissa tai ovat Yhdysvaltain kansalaisia. Jos kongressi ei muodollisesti sopimusta kolmannen maan kanssa vastusta 180 päivän sisällä, sopimus astuu voimaan. Meillä on uusi järjestelmä joka kattaa nämä tiedot ja myös todistusaineiston. Välttämättä maassa ei tiedetä, onko tämä tieto saatu käyttöön, eikä myöskään voi vastustaa väärin perustein toimitettua tietoa. Ja jopa sellaiset maat, joilla ehdot täyttyvät voi syntyä ja eturistiriitoja. Ja kun ei ole kylliksi oikeudellisia suojakeinoja eikä tilivelvollisuutta, niin nämä ongelmat ovat yhä vakavampia. Rajat ylittävissäkin tapauksissa on tärkeää suojella yksilöitä. Ja kun nyt tämä uusi ehdotus on tehty, niin näitä rajat ylittäviä määräyksiä varten tarvitaan vankat puitteet, jotka huolehtivat yksilöjen oikeuksien toteutumisesta sisältäen esimerkiksi henkilölle tiedottamisen, kun hänen tietojaan on pyydetty parhaat takeet on myös vaadittava liittyen oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja niin edelleen. Suosittelemme myös lisää suojalausekkeita, jotka lievittävät näiden määräysten yksi puolista luonnetta esimerkiksi siinä tapauksessa, että kyse on kolmannen maan kansalaisista – Ähm, viranomaiset äh, voivat pyytää myös äh, äh, MLAT eli keskinäistä oikeusapua sopimuksen mukaisesti. Eli tällaiset ihan yksipuoliset rajat ylittävät tapaukset pyritään rajaamaan minimiin. Sitten nämä perusteettomat määräykset pyritään välttämään. Me katsomme, että Yhdysvallat voi saada selville minkälaiset oikeussyökeinot on käytettävissä henkilöillä, joiden tietoja rajat yli rajojen toimitetaan ja näiden henkilöiden on voitava kannella tai vaatia muutoksen hakkua siinä tapauksessa, että perusoikeuksia rikotaan tai että määräys ei ole perusteltu tai siihen liittyy vastaavia ongelmia. Samoin nämä uusien välineiden tulisi olla läpinäkyviä, avoimia ja ne tulisi rekisteröidä selkeästi. Sitten tarvitaan tilastotietoa ja näin voidaan myös nähdä, miten määräyksiä käytettäisiin mm, Osittain kyllä tähän sähköiseen todistusaineistoon liittyy vaaroja, liittyy yksilön oikeuksiin kohdistuvia vaaroja, eli yksilön oikeuksia on kunnioitettava korkeimmalla mahdollisella tasolla. Mielelläni vastaan kysymyksiinne, jos teillä on kysyttävää. Kiitoksia kovasti. Nyt tässä useasti kuulin sanat takeet ja minun oikeussuojakeinot. Ja kun me puhumme uudesta alueesta rikoslainsäädännössä, valtion pitäisi taata tosiaan oikeussuojakeinot ja vastaavat. Sen ei pitäisi olla yksityisten käsissä, mutta se vie minut seuraavaan puhujan pariin ja Wagner Vodafonista. Kiitos, minulla on esitykseni minullakin, mutta se ei ole nyt oikea, joka näkyy tuolta. Kiitos. Kiitos siitä, että kutsuitte Vodafoneen tänne paikalle ja kiitos siitä, että olette vielä täällä. On hienoa voida puhua palvelun tarjoajan näkökulmasta. Meistä on puhuttu aika paljon täällä tänään. Ne on hyvin laajalti vain täällä määritelty tässä todistusaineisto ehdotuksessa, eli kenestä oikein puhutaan? Keitä me olemme? Niin, aina pitää olla joku ongelma jossain, jonkunlainen bugi. Kiva, että se on nyt minä.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 Vodafone on globaali toimija kaikkialla maailmassa, mutta meillä on kuitenkin paikalliset luvat ja paikasäännöt koskevat meitä. Me toimimme 12 maassa. Saksa on suurin markkina-alue, Malta pieni, olemme Romaniassa ja Irlannissakin. Eli meistä tuntuu, että me tunnemme aika hyvin nämä eri lainsäädännöt, joilla pyritään rikoksia ehkäisemään ja tutkimaan ja pitämään ihmiset turvassa kussakin maassa me toimimme luvanvaraisesti. Tämä koskee EU-laajuisia sääntöjä. Tämä koskee palveluntarjoajia ja meillä on velvollisuus kansallisella tasolla tehdä yhteistyötä eh, poliisin kanssa. Jos emme näin tee, niin sitten meiltä viedään lupa pois. Tämä pitää mainita, koska kaikki palveluntarjoajat eivät ole tässä samassa tilanteessa, jotka täällä on mainittu tässä ehdotuksessa. Ja sitten toisella kalvoilla puhutaan myös siitä, että me olemme sitoutuneet kuluttajien tai asiakkaiden suuntaan, myös heidän yksityisyytensä suojamiseen. Näin voimme toimia, jos emme voi varmistaa, että viestintä on, sen yksityisyys on taattu, niin tämä sitten tekee meidän toiminnastamme mahdotonta. Ja sitten täällä kalvolla sanotaan myös, että meillä on ollut jo pitkään. Which I can get. Okay. Um, so we have um, a long-standing... Meillä on jo pitkältä ajalta kokemusta eh, pakollisen velvollisuuden suhteen, että pitää eh, noudattaa sitä, mitä poliisi meiltä vaatii. Me olemme vastuullinen toimija ja ymmärrämme, että meidänkin tehtävämme on eh, mahdollistettava se, että laki pannaan täytäntöön näin 12 jäsenvaltiossa. Niin neuvosin vielä, että mistä voitte löytää nämä minun eh, välineeni sieltä laukusta varmasti Um, it's just going to be easier for all of us if we also have something to look at. Kaikkien on helpompi seurata, jos meillä on myös jotain katsettavaa siksi neuvoin, mistä tämä aineisto löytyy. Niin, eli jos emme kansallisella tasolla halua tehdä yhteistyötä poliisin kanssa, niin tämä on mahdotonta. Ei tämä ole mikään vaihtoehto. Eli se, mitä nyt sanomme, ei ole mitään hatusta vedettyä, vaan se todellakin pohjautuu meidän kokemukseemme. Ja voi, haluaisin myös viitata siihen, mistä juuri puhuitte. Me olemme todella pyrkineet toimimaan avoimesti tämän saamamme pyynnön osalta. Ei tämä ole pakollista, ei tämä avoimuus ole mitenkään eh, palveluntarjoajista kiinni, vaan tämä pitäisi olla hallituksen asia. Eli voitte eh, tutustua meidän raporttimme, joka löytyy tuolta toiselta eh, kalvolta. Me annamme tietoa yhteenvetotietoa niistä jäsenvaltioista, joissa toimme. Tässä on siis paljon verovaisuuksia ja voi olla aika valtava määrä per vuosi tai sitten vähän kohta, kohtuullisempi määrä. Ja tämä koskee myös mm, salattuja tietoja, eli ehkä se kannattaa tuollakin katsastaa. Ja sitten kolmas kalvo, kiitos. Se mitä emme tee, on, että me emme säilytä tietoja, me olemme televiestintätoimija, meillä on metatietoa ja meillä on tilaajatietoa, eli kaikki parannukset, joita ehdotetaan, ei pidä ajatella niiden osalta ainoastaan sisältötietoa, vaan myös metatietoa. Tämän tiedon eh, paljastaminen myös voi koskea yksilön oikeuksia. Me emme myöskään anna minkään viranomaisen eh, saada tietoonsa asiakkaidemme tietoja, jos ei tähän ole eh, laista määräystä. Me emme vapaaehtoisesti anna mitään tietoa eteenpäin, ja tämä on taas sen mukaista, mitä jo sanoin. Eli että nämä säädökset ovat aika tiukkoja tässä mielessä. Me emme myöskään ota vastaan sellaisten viranomaisten määräyksiä, jotka toimivat oman alueensa ulkopuolella. Eli me otamme vastaan ainoastaan oikealta viranomaiselta, jos eh, ulkomainen viranomainen meiltä tietoa pyytää, niin tänä päivänä emme niitä anna, vaan nyt pitää käyttää näitä eh, klassisia toimintatapoja, eli keskinäistä oikeusapua. Ja me emme myöskään tarkastele sitä, mistä syystä näitä mm, pyyntöjä meille esitetään, eli tässä, tässä vaiheessa on aina kansasta kontekstista. Aina kun e, pyyntö tulee, niin meillä ei ole yhtään tietoa tai vain hyvin vähän tietoa siitä, minkälaiseen e, tutkimukseen tämä liittyy. Tämä ei televiestintäpalveluntarjoajana meille kuulu ollenkaan, mutta kuitenkin me e, joskus kieltäydymme sellaista pyynnöistä, jotka eivät ole muodoltaan oikeita, mutta meidän mielestämme ei kuitenkaan ole paikallaan, että me mm, saisimme enempää tietoa siitä, mikä näiden pyyntöjä taustalla on. Haluan myös korostaa sitä, että emme myöskään vastusta tätä ehdotusta periaatteessa. Se, mitä täällä tänään sanon, että tämä toimii ainoastaan, jos säännöt ovat selviä ja tehdään selväksi, kenelle mikäkin tehtävä kuuluu. Seuraava kalvo. Niin, mistä tässä nyt sitten puhutaan? missä ongelma on. No, tämän päivän keskustelussa on tultu esille, mihin on keskitytty. Eh, Harkan ja Kerkhoff täällä aikaisemmin puheenvuoroissaan viittasivat useasti eh, turhaumiin, jotka liittyvät ymmärtääksemme niihin yrityksiin, jotka eivät nyt kuulu EUn eh, lainkäyttöalueeseen. Eli tässä on taustalla komission tiedot ja jotkut yritykset eivät ole eh, kansallisen toimivallan alaisuudessa. Pitää muistaa, että me tässä mm, pyydämme nimenomaan suhteellisuutta, joka täällä oli aikaisemmin esillä. Ja sitten seuraava kuva, jos katsotaan tätä meidän näkökulmastamme, minkälaisia vaikutuksia tällä on palvelun tarjoajalle, minkälaista yhteistyötä pitää tehdä kuuden tunnin kuluessa silloin, kun on hätätapaus. Tähän pitää olla valmiita. No, tässä tapauksessa meidän pitäisi voida ensinnäkin eh, varmistaa, kuka määräyksen antava viranomainen on tässä asetuksessa. Ei sanota mitään siitä, miten me voimme tämän tehdä, että tämä on todellakin autenttinen ja olemassa oleva viranomainen, miten tämä varmistaa, että tämä määräys tulee todellisesti perille ja sitten tiedot toimitetaan eh, myös tässä ehdotuksia, ei sanota mitään siitä, miten nämä tiedot pitäisi toimittaa jonkun eh, turvallisen IT-alustan eh, kautta vai pitääkö toimittaa käteen. Meistä olisi hyvä, jos EUn kautta perustettaisiin eh, keskitetty mm, alusta, jossa on selkeät säännöt sille, kuka sitä voi käyttää. Muuten me varmasti saamme huonolaatuisia pyyntöjä. Tämä sitten varmasti eh, vaikuttaa koko menettelyn toteutumista ja kokonaistavoitetta. Meiltä pyydettäisiin suhteellisuus- ja laillisuustarkistusta. Katsottaisiin, että onko tämä perusoikeuksien kanssa oikeudenmukaista. Tällä hetkellä me tarkastelemme eh, sitä, tuleeko tämä määräys eh, oikealta viranomaiselta, eli meidän pitää taas miettiä siis sitä, miten voidaan varmistaa, että tämä viranomainen on oikea taho, joka voi tällaisen esittää, mutta me emme halua lähteä tarkastamaan, mitä siellä taustalla on, emmekä halua tämän tapauksen pohjalta sitten päättää, että annammeko tiedot vai emmekö ja kuinka paljon tietoa annamme. Tämä ei mielestämme ole meidän roolimme ja vastuukysymyksistä on lyhyesti puhuttu. Haluaisin korostaa sitä, että jos me hyvässä uskossa toimimme sääntöjen mukaisesti, niin sitten meidän mielestämme me meitä ei voi pitää vastuullisena tietosuojasääntöjen pohjalta. Eli tässä on kyse siitä, miten tietosuoja-asetus ja Eh, todistusaineistoja eh, sähköisen yksityisyyden asetus tai direktiivi liittyvät toisiinsa. Jos palvelun tarjoaja eh, toimii määräyksen mukaisesti ja meidän on annettava tiedot, asiakkaitemme tiedot, niin sitten pitää tehdä selväksi se, että tämä on tietysti asetuksen artiklan 23 nojalla tapahtuvaa toimintaa. Tämä on meille todella tärkeä seikka, sillä näin sitten tästä riippuen tästä tulee eh, helpoin käytettävä. Eli jos tehdään selväksi tämä linkki. Ja toinen seikka, jota halutaan korostaa, on kustannusvaikutukset. Alkuperäinen ehdotus antaa meille sellaisen roolin, että meillä on aikamoinen taakka tässä. Tämä tulee täältä selväksi. Me olemme tuolla suuri toimija ja meillä pitää olla valmiina siellä tiimejä vuorokauden ympäri, jotta voidaan sitten ottaa kaikki nämä askeleet, joihin menen myöhemmin. Mutta Kyseessä ei siis ole ainoastaan tekniset, vaan myös lailliset selvitykset. Eli jos nyt on tulossa tällainen rajat ylittävä eurooppalainen järjestelmä, jolla voidaan parantaa pääsyä operaattoreiden tietoihin, jossa operaattorille annetaan eh, suurempi rooli, niin sitten pitäisi olla myös eurooppalainen korvausjärjestelmä. Eli jos katsotaan operatiivista näkökulmasta asiaa, niin mitä vähemmän selvityspyyntöjä operaation estettävä, niin sen tehokkaammin pystytään toimimaan. Ja seuraava kuva. Tästä käy ilmi, että tiedon eh, ilmoittaminen ei tapahdu kerran klikkaamalla, eli ei tässä vain näin klikata ja sormea välätä, vaan meidän pitää tullakin ensinnäkin katsoa, onko tämä määräys todellinen ja myös data. Me myös dokumentoimme tämän koko menettelyn, sen määräyksen, jonka olemme saaneet, ja sitten miten nämä tiedot etsitään ja miten ne ilmoitetaan. Me tarkastelemme ihan tarkkaan sitä, mitä metatietoja halutaan ja jos ne löytyvät, jos oikeudellinen eh, perusta on tässä mm, paikallaan, ehkä tarvitaan jonkunlaista eh, selvitystä, ehkä tarvitaan eh, viestintääkin, yhteydenpitoa ja tässä ei käännöskuluista ole sanottu mitä Meidän sitten pitää vielä eh, tarkistaa, että mm, kaikki tapahtuu turvallisesti ja vasta silloin me tämän tiedon toimitamme ja mm, katsomme, onko täällä eh, eri jäsenvaltioiden eh, kriteerit täytetty. niin välillä on suuria eroja. Tässä asetuksessa ei anneta minkäänlaista äh, operatiivista mahdollisuutta toimia nopeasti, että yli 27 viranomaiselle pitää pystyä vastaamaan ympäri EUn. Ja todennäköisesti näitä suhteessa tulee vielä jatkossa lisää näitä määräyksiä. Ja sitten seuraava kuva. Tämä on ainoa kaunis kuva, mikä minulla on täällä mukana, jolla mulla oli niitä paljon enemmän. Minä haluaisin ottaa joitain käytännön esimerkkejä, jotta voidaan kuvata sitä, kuinka hankala tämä meidän tilanteemme palveluntarjoajana on EUn puitteissa. Jos ajatellaan näitä rajatapauksia, ne eivät ehkä ole kaikista yleisimpiä, mutta ehkä tämä kuitenkin tekee selväksi sen roolin, minkä me saamme mahdollisia rikoksia. No esimerkkejä niistä, jos ajatellaan esimerkiksi eh, toimittajan lähdesuojaa esimerkiksi jossain maassa eh, viranomaiset tutkivat eh, toimittajan toimintaa. Miten me tiedämme, voimmeko antaa tietoa siitä, keneltä tämä toimittaja on soittanut ei. Ja sitten abortti, on joissain maissa rikollista ja toisissa maissa ei. Jos me annamme tietoa siksi, että on määräystä toteuttaa, niin olemme sitten määräyksen mukaisia vai ei? Entä sitten lastensuojelu, mikä on eh, alaikäisen eh, ikäsuoja, esimerkiksi ajatellaan vihaa puhetta tai eh, Eh, suoja-ikarajaa seksuaaliselle kanssakäymiselle. Eli me emme halua olla, emmekä ole oikeudellisia tai juridisia asiantuntijoita, emmekä suinkaan 27 jäsenvaltiossa meidän asiamme on eh, sähköinen viestintä ja olemme sen asiantuntijoita. Emme halua sen pidemmälle asioita joutua miettimään. Ja miten tämä asia nyt sitten ratkaistaan? Tämä on minun viimeinen kuvani. Minä puhun ainoastaan kahdesta seikasta. Ensimmäinen on että kaikki nämä asiat ratkeavat, jos saadaan mukaan palveluntarjoajan maan viranomainen mukaan. Näin voidaan varmistaa, että käytetään olemassa olevia yhteistyöjärjestelmiä ja voidaan varmistaa, että tämä määräys on suhteellinen ja laillinen. Tämä on vain viranomaisten tiedossa ja tässä voitaisiin kattaa myös korvauskysymykset ja kansallisen julkisen viranomaisen pitää käyttää valtaa eikä palveluntarjoajien. Ja sitten meistä tuntuu, että ei tarvitse teknisesti keksiä pyörää uudelleen, jos ajatellaan täytäntöön panoa tämän määräyksen osalta on olemassa standardijärjestöt Euroopassa, jotka miettivät kansallisten järjestelmien yhteensovittamista, tekevät yhteistyötä yksityisten sidosryhmien ja kansallisten toimijoiden kanssa, että voidaan varmistaa, että on parhaat käytänteet olemassa. Esimerkiksi tutkintamääräyksen täytäntöpanon osalta tällaista työtä on paljon tehty ja tätä voitaisiin helposti laajentaa niin, että eh, se koskisi myös todistusaineiston toimittamista. Ja nyt haluaisin kiittää siitä, että kuuntelitte minua. Kiitos siitä, että olette tarkkavaisia. Kiitos. Kiitos kovasti ja ehkäpä kun tällaiset toimenpiteet tulevat esiin. Ehkä yksityistämme hiukan lakia tällä tavoin. Varmasti keskustelemme tästä vielä lisä äh, neuvotteluissa esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Sitten viimeinen puhuja Maximilian Schubert, Euroispan varapuheenjohtaja. Äh, hyvä puheenjohtaja, ja nyt laitan vielä mikrofonin päälle. Kiitoksia siitä, että minut kutsuttiin tänne paikalle kertomaan Euroopan internet-palveluntuottajien yhdistyksen näkemyksiä asiasta. Minäkin odotan tuossa minun kalvoesitystäni. Ensinnäkin yleishuomiona meillä on ollut mielenkiintoisia asioita täällä esillä. Käsittelen joitakin niistä Niin myös internetteollisuuden näkökulmasta. Painottaisin kuitenkin sitä, että tänään puhutaan tiedonvaihtojärjestelmästä, jotka ei rajoitu ainoastaan siihen tietoon, mistä puhumme nyt tänään. On aivan ilmeistä meille kaikille, että enemmän tai myöhemmin järjestelmää käytetään myös muihin tarkoituksiin, eh, ehkäpä pankkitietoihin ja muihin. Eh, eli Tarkoitan tässä sitä, että yritämme kehittää jotakin, jota käytetään tulevaisuudessa myös, joten meidän pitäisi yrittää olla hyvin täsmällisiä toimissamme, ottaa huomioon sellaiset tapahtumat, joita tulee myöhemmin, joista saattaa tulla ongelmia ja käsitellä ne etukäteen. Ja sitten seuraava, kun puhutaan euroispasta, me Meidät perustettiin 20 vuotta sitten. Useimmat tuntevat varmasti suuret nimet tällä alalla. Meillä on hyvin laaja jäsenyys ja näin me saamme kaikkien jäsenten näkemykset internet paljon tarjoajien ja näkemykset. Siellä on myös pk-yrityksiä ja yli 2500 jäsentä tässä tyypillisesti voidaan puhua PK-yrityksestä, jossa on kolmesta kymmeneen työntekijää, eli tiukoista määräajoista tai velvoitteista, kun puhutaan tämän yrityksen osalta, se pitäisi muistaa. Ja sitten seuraava esitykseni on ehkä hyvä tällaiseksi loppuesitykseksi, koska tässä on vähän yhteenvetona, mistä on puhuttu. Eli eh, lainvalvonta eh, viranomainen pyytää eh, tuolta valtiolta tietoja ja sitten tietoa menee edestakaisin ja kun katsotaan kolmannen maan näkökulmasta, eh, tässä menettely on aika monimutkainen, siinä on useita viranomaisia ja olen aivan samaa mieltä muiden kanssa siinä, että voidaan miettiä sitä, että voidaan vähän parantaa eh, nykyistä järjestelmää ja siinä on tietysti eh, tiettyä monimutkaisuutta. Jos me katsomme Eurooppaa esimerkiksi edelleen on viranomaisia, jotka ovat tässä mukana, mutta jos me nyt katsomme eh, sähköistä todistusaineistoa, me näemme, että eh, siinä on oikeusviranomainen vastaanottavassa maassa eh, ikään kuin katosi tuolta ja siihen jää kysymys, kenen pitäisi olla tuolla korvaamassa tätä oikeusviranomaista, joka yleensä hoiti tämän tarkastuksen. E, Euroispassa olemme käsitelleet kysymyksiä, joita tässä on tullut esiin. Ensimmäinen niistä olisi mm, se, että meiltä puuttuu integroidut että Jos puhumme tässä uudistuksesta. Tässä puhutaan myös määräyksen esittävästä tuomioistuimesta. Se on yleensä sitä mieltä, että se toimii oikeuden nimissä ja kyseessä on oikeasuhtainen toiminta ja tarpeellinen. Tämä kohta on sellainen, jossa meillä pitäisi olla riippumaton viranomainen, joka katsoisi tämän paikkansa pitävyyden. Epäilemättä Euroopan internet-alalla tuemme eurooppalaista yhteistyöperiaatetta ja keskinäistä luottamusta, mutta niin kuin on jo sanottu aikaisemmin, eh, mm, siinä voisi olla etua, että olisi eh, toinen taho, joka eh, tarkastaa ja siitä me haluamme mukaan viranomaisen ja jotkut jäsenet haluaisivat äh, tehdä äh, ylimääräisiä äh, tarkastuksia ajatellen tarpeellisuutta ja suhteellisuutta, mutta tämä ei välttämättä korvaa sitä puuttuvaa osapuolta, vaan kyseessä olisi lisäys, joka annettaisiin internetin palveluntarjoajille. Ja kun puhutaan sitten rikoksen kynnyksestä, Tämä vaihtelee jäsenvaltioittain ja jäsenvaltion lainsäätäjän voi olla helppoa nostaa tätä kynnystä. Ja kun puhutaan kynnyksestä, niin me puhumme ainoastaan sisältötiedosta, kaikki muut sitten, niissä ei tarvita tällaista kynnystä. Ja keskusteltiin myös ennalta äh, kuvatuista äh, rikkomuksista ähm, e, näiden luetteloiden ei pitäisi olla liian laajoja ähm, niin, että me äh, näkisimme sitten, mistä voidaan jota syytteeseen ympäri Eurooppaan. Ja sitten tarpeellisuus- ja suhteellisuustestit, käsittääkseni ne pitäisi hoitaa joka tapauksessa – ja sitten yksi kysymyksistä, jotka ovat internetin palveluntarjoajien huolena, on periaate kaksoisrikollisuudesta. Tässä kun syytteeseen asetetaan internetrikoksista, pitäisi olla hyvin varovainen, ettei tätä vain unohdeta – se on kuitenkin monien palveluntarjoajien ähm, intresseissä. Nämä kysymykset tulevat kyllä esiin jokapäiväisessä työssä ja pitäisi olla myös säännöksiä silloin, kun kyseessä on äh, oikeusristiriita. Ja äh, sitten äh, kysymys siitä, että miten voidaan tarkistaa, että kyseessä on oikeellinen määräys Esimerkiksi Itävallassa vastaanotetaan määräys ulkomaiselta viranomaiselta. On hyvin vaikea todentaa, onko tämä määräys lähetetty portugalilaisesta viranomaisesta tai Saksan poliisiviranomaiselta. Pitää olla järjestelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa, onko, onko määräys aito ja myös äh, tieto suojakysymyksien takia meidän pitää varmistua siitä, että kun siirretään tietoa äh, sisällä, yrityksen sisällä tai sitten yrityksen ulkopuolelle, turvallisuus ja integriteettistandardit pitää olla äh, mukana. Ja sitten kaikkialla Euroopassa on alennettu tiedonvaihto rutiinien turvatasoa. Meillä on ollut edessämme, meillä on ollut äh, mahdollisuus käyttää äh, äh, verokoneita tulevaisuudessa. Tämä on hyvin hankala alue. Äh, niin, nämä, vanhentuneet faksilaitteet. Ähm, ja sitten yksi yhteyspiste, tämä olisi suureksi hyödyksi kaikille osapuolille, minkä tähden niin vahvasti sitä tuemme. Syynä on se, että ensinnäkin se on tekninen syy, jos on yksi yhteyspiste jäsenvaltiossa, niin on paljon helpompi vaihtaa tietoa salatusti, koska nämä salausavaimet ovat helpompia. Me olemme nähneet esimerkkejä myös siitä, että yksi yhteyspiste on ikään kuin laatu, laadun tae, ennen kuin nämä määräyksiä tulee. Äh, esimerkiksi Itävallassa me olemme saaneet äh, määräyksiä, jossa ei ole ollut äh, allekirjoitusta ja olennaista tietoa muutenkaan. Jos nyt on tällainen yksi yhteyspiste, niin silloin meillä on julkisen osapuolen toimijoita – ja kokonaislaatu näissä määräyksissä paranee ja näin ne kaikki pitää prosessoida ja äh, ongelmat vähenevät. Tässä sitten äh, nähdään teksti, tekstimuotoisten viestien äh, haittoja. Esimerkiksi tässä haetaan kadonnutta, otetaan puhelin käteen ja yritetään soittaa ja pyydetään sitten, kysytään, että mitä itse asiassa haemme. Ja tästä, tästä kalvosta juuri puhuinkin, nämä vanhat faksit. Pitää varmistua siitä, ettei meillä ole enää vanhaa tekniikkaa. Emme halua enää tällaista nähdä. Ja sitten seuraava kun puhutaan turvallisesta tiedonvaihdosta. En mene yksityiskohtiin näissä järjestelmissä, joita on kaikkialla Euroopassa, mutta sanoisin vain, että meillä on tietyt järjestelmät kansallisella tasolla, eh, riippuen siitä, kuka eh, lähettää määräyksen ja katsoa, että eh, onko se Eh, millainen tieto siinä on. Tässä vaiheessa tulkit päättävät tulkauksen. Meillä päättyy äh, työaika. Uh, when it comes to uh, the notification, I... Yes, when it uh, comes to notification, there are two scenarios. One of them is uh, notification to users. Here is, we are convinced that transparency should be the rule, uh, not confidentiality. When it comes to notification of judicial authorities, I think this is going into the right direction.